Ladies and gentlemen, dear colleagues. Hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat. We should start in times. Olkaa hyvä, istutukaa. Meidän pitää aloittaa ajoissa. Jotta ei rangaista niitä, jotka ovat ajoissa paikalla. No niin, hyvä. Siirrymme siis kohtaan 12 esityslistalla. Keskustelemme tilanteesta Kiinassa. Ja paikalla on EUn Kiinan kauppakamarin edustaja. Tämä kauppakamarihin perustettiin vuonna 2000 ja edustaa kaupan yhteistä ääntä Kiinassa. Eilenhän me keskustelimme USAsta Kiina on toki myös tärkeä kumppani, tärkeä markkina-alue, mitä talouden kehitykseen tulee. Me keskustelemme siis äh, talouskysymyksistä Kiinassa ja sitten mahdollisista eurooppalaisista investoinneista Kiinassa ennen kaikkea kun juuri neuvottelemme investointisopimuksesta Kiinan kanssa. Joten olen iloinen siitä, että meillä on nyt täällä EUn Kiinan kauppakaurin edustaja paikalla ja annan herra Vutkelle puheenvuoron. Niin, arvoisa puheenjohtaja Lange, hyvät naiset ja herrat, on suuri kunnia olla täällä puhumassa tässä parlamentissa. Nimeni on Jörg Wutke. Olen tällä hetkellä EUn Kiinan kauppakamarin puheenjohtaja ja on ilo ja kunnia puhua teille nyt tilanteesta siellä. Jos esimerkiksi käytte Shanghaissa, niin saatatte kuulla, että rakennusbuumi muuttaa siellä näkymiä niin paljon, että karttoja täytyy muuttaa kuuden kuukauden välein. Ja tämä on kyllä Kiinalle itsessään tärkeää, koska Kiina itse muuttaa kyseistä karttaa, talouskarttaa, poliittista karttaa hyvin perustavanlaatuisella tavalla. Ja myöskin kun ajatellaan kokoa, se on kolmanneksi suurin talous maailmassa Euroopan unionin ja Yhdysvaltain jälkeen. Maan koko totta kai on merkittävä, sillä on, se on noin EUn kokoinen, mutta kaksi ja puoli kertaa asukasmäärä. Siellä on siis yli miljardi ihmistä ja tietysti myöskin talousluvut ovat merkittävät 1,5 miljoonaa euroa päivässä, joten me olemme erittäin suuri osa tässä. No, tämä kauppakamari, jossa olen johtaja, pyrkii nyt tarkastelemaan tätä karttaa ja pyrimme mm, sisällöin tarkastelemaan esimerkiksi vaalipiireille ja myöskin komissiolle ja Kiinan hallitukselle – millaisia muutoksia tapahtuu. Meillä on äh, tällainen asiakirja, joka tulee vuosittain. Äh, se on melko merkittävä. Siellä on suosituksia, arvioita, 800 suositusta viime, vuo, viime vuonna ja 420 sivua kyllä kertoo teille, miten tärkeää tämä on ja myöskin kertoo, miten suuresta asiasta on kyse. Äh, yritämme myöskin nähdä Kiinan mantereena, niin kuin Eurooppa on. Ja eilen kollegani esittivät siellä asiakirjan Shanghain kaupungista. Se on ensimmäinen laatuaan. Se on merkittävä kaupunki, sillä on massiivinen BKT, vaikuttaa erittäin paljon talouteen, joten tämä eilinen julkaisu johtaa siihen, että myöskin Pekingistä ja muista seitsemästä tärkeästä kaupungista sitten, missä kauppakamari on edustettuna, tehdään tällainen paperi. Ja joka vuosi myöskin otetaan kantaa siihen, että millainen on liiketoiminta-alojen näkemys Kiinassa tilanteesta. Nämä kaikki ovat vapaasti käytettävissä nämä asiakirjat verkkosivuillamme ja siellä otetaan tärkeitä asioita esille. Ja niissä on myöskin hintalappu, eli ne esteet, joita eurooppalaisilla yrityksillä on tällä hetkellä, ovat noin 23 miljardin euron luokkaa – No, jos nyt tässä 1,5 miljardia euroa on tuo kaupankäyntisumma vuodessa, niin tämä on siis kuitenkin Bulgarian BKT-suuruinen summa. Se on meille kyllä huolenaihe ja tarkoittaa sitä, että eurooppalaisille yrityksille näin eh, tilanne on hankala, joten meillä on vielä paljon tietä edessämme, mutta Kiina tietysti hyötyy tästä ja on varmasti mahdollista tehdä vielä enemmän – ja nyt sitten komissio käsittelee näitä mahdollisuuksia. 12 kuukautta sitten ähm, äh, sovittiin äh, investointisopimuksesta, joka on ikään kuin äh, déjà vu VTO-neuvotteluista, joita 90-luvun lopulla käytiin ja jotka päätettiin menestyksekkäästi 2001 loppuvuodesta. Tämä muutti hiukan pelikenttää ja toivomme, että tämä BEA tulee olemaan myöskin meille tuollainen muuttuja. Ja se on mielenkiintoista, että miten tämä sitten koskettaa meitä tietyillä sektoreilla, mutta yhdellä sektorilla olemme sitä mieltä, että on tuo rahoitussektori. Jos nyt katsotaan ulkomaista markkinaosuutta, siis ei-eurooppalaista pankkia, pankis, pankeissa, eli 2006 se oli 2,4 prosenttia, se laski 1,7 prosenttiin. Ja tässä on suuri kontrasti, äh, kun ajatellaan ulkomaisia pankkeja ja äh, esimerkiksi lähimarkkinoilla, kuten Intiassa, ja siellä on 20 prosenttia ja Brasil, Brasiliassa yli 20 prosenttia, Into, Indonesiassa 30 prosenttia, joten 1,7 prosenttia näyttää tuon ö, esteiden suuruusluokan, jota pankkisektori kohtaa Kiinassa. Mutta se kertoo myöskin, jotain kun katsotaan pöydän toiseen päähän, eli siihen, että Kiinan pankit entistä enemmän tulevat Eurooppaan. Se on hyvä asia meille, mutta ne tulevat Eurooppaan ennen kuulomattomalla tavalla 96 tai 100 eurooppalaista pankkia nyt on Kiinassa ja ICB myöskin perusti päämänsä Eurooppaan tämän kestinään kolme kuukautta, joten näette, miten kauan eurooppalaisilla pankeilla kesti päästä sinne ja kuinka kauan sitten kestää, että näitä konttoreita sitten avataan Eurooppaan. Me haluamme yhtäläiset edellytykset. Emme halua, että No, no tässä nyt kiinalaiset kysyvät, että miksi te valittelette, että et menesty Kiinassa, tai olette menestyksekkäitä. No kyllä, esteistä ja sääntelystä huolimatta olemme menestyneet siellä, mutta voisimme tehdä kyllä enemmän molempien alueiden eteen. Yhtäläiset edellytykset on kaikkein tärkein asia meille. Ja BA myöskin allekirjoitetaan heti kun uusi hallinto, no se, se suhtautuu erittäin myönteisesti, se on hyvä merkki. Tämä uusi hallinto, sillä on uusi uudistushenki, mitä kymmenen vuotta sitten ei ollut. Kauppakamari on tutkinut 2013 vuoden toimintaa. Ja tässä nyt tuli ikään kuin uusi uudistusten ilmapiiri maahan ja viime loka-marraskuussa – oli sitten neljäs täysistunto ja siellä myöskin puhuttiin sitten oikeusvaltion periaatteesta, mitä, mikä myöskin puuttui, mutta jossa nyt ollaan menty eteenpäin. Tämä on siis hyvä kehitystä siellä, mutta samanaikaisesti aina kuulemme tarinoita esimerkiksi hiljattain, koska nyt olen Belgiassa, belgialainen sijoittaja on sijoittanut pekingiläiseen ravintolaan ja kaikki rahat pistettiin sinne viiden vuoden ajan, eli siitä tuli hieno paikka, jonka tapasimme se ei aikaisemmin ollut sellainen, ja nyt nämä belgialaiset ovat nyt joutuneet ongelmiin, koska tämä on tällainen historiallinen paikka ja heidän pitäisi sulkea sen, mutta he ovat kuitenkin hyvä esimerkki siitä, että he ovat avanneet ravintolan, jossa tarjolla on 7 prosenttisesti kiinalaista ruokaa ja siellä nyt pidetään kiinni näistä arvoista. Mutta kun nyt kuullaan näitä hyviä uutisia oikeusvaltioperiaatteesta, joten tämä tällainen tapaus ei nyt mitenkään muuta tilannetta Euroopan ja Kiinan välillä, mutta ovatko nämä todellakin nyt sitten kestävällä pohjalla ja menevät siihen suuntaan, kun me haluamme. No sitten talousmielessä Kiina on kasvun tiellä. Kultainen aikakausi on päättynyt. Sen määrit, se tarkoitti sitä, että kasvu oli kaksi numeroista ja myöskin kun liityttiin VTOhon ja markkinaosuus oli 2-3 prosenttia ja nyt tuo osuus on noin 15 prosenttia, eli ei nyt oikeastaan enempää voi edes kasvaa. No sitten tämä uskomaton ikärakenteen muutos, yhden lapsen politiikka, siellä on hyvin vähän nuoria ja koska siis Kiina ikääntyy kaikkein nopeammin kuin mikään muu valtio. No sitten miksi tämä kultainen aikakausi on ohi on se, että infrastruktuuri, 50 prosenttia BKTstä on sijoitettu esimerkiksi lentokenttiin, muuhun infrastruktuuriin, jos siellä matkustaa, niin se on paras mahdollinen. Ja siitä on tullut enemmän palvelu- ja kulutusorientoitunut talous. Ja myöskin johtajat ovat havainneet tämän. Eh, eh, tätä termiä on käytetty hiukan provo- provokatiivisesti. Ja nyt tämä aikakausi on kuitenkin ohi. No, tilanne talouden puolella on tiukentunut nyt pyritään rakentamaan taloutta kansalaisille infrastruktuurin kautta ja että on parempaa koulutusta, palvelua ja niin poispäin. Ja eurooppalaiset yritykset haluavat olla osa sitä, mutta myöskin tuo alhainen kasvu tässä viimeisen parin kolmen vuoden aikana osoittaa sen, että yrityspyrkimyksemme ovat muuttuneet. Me olemme eurooppalaisina kyllä olleet hyvin menestyksekkäitä siellä, mutta olemme olleet menestykset, koska kasvu on ollut 10-12 prosenttia, varsinkin kun 2008 joudumme lamaan, niin Kiina oli melko lailla yksin. Ja nyt kuitenkin kasvu on hidastumassa ja rajoitukset, joita nyt tässä hiukan on tulolla, vaikuttavat enemmän kuin aikaisemmin, koska kilpailu on kiristynyt, ylikapasiteettiakin on. Ja tämä tässä myöskin PK-yritykset ovat joutuneet äh, siellä ongelmiin. Kauppakamari pyrkii edistämään PK-yritysten toimintaa ja teidän rahanne ja apunne avulla. Äh, olemme myöskin perustaneet tuon PK-yrityskeskuksen Pekingiin. Se on eurooppalaisille PK-yrityksille yhteyspiste oppia tuntemaan Kiina ja myöskin siellä voi sitten esimerkiksi saada tietoa, miten välttää sudenkuopat. Joten parlamentti on auttanut todella paljon PK-yrityksiä tässä mielessä, mutta PK-yrityksillä tilanne on tiukempi, koska rajoituksia on enemmän, joten me tarvitsemme enemmän sellaisia muutoksia, joista Kiinan johtajat ovat puhuneet markkinavoimissa – Kiinassa ja myöskin Euroopassa kasvua tarvitaan. Eli jos rajoitukset pysyvät samanlaisina ja kasvu heikkenee, niin se on ongelma. Artikkeli, jonka kirjoitin Financial Timesille, niin siinä hiukan kirjoitin, että mitä komissio, uuden komission pitäisi tehdä Kiinan suhteen. Ja yksi ehdotuksista tuossa lehdessä, voin nyt kertoa tästä myöskin täällä Euroopan parlamentissa, on se, että pyritään saamaan aikaiseksi raportti Kiinasta VTO yhteen sopivasti ja näin on tehty, jotta saadaan tietoa siitä, mitä Kiinan täytyy tehdä. Tämä on tärkeä työkalupakki, pitää tarkastella faktoja ja katsoa, missä vielä näitä ongelmakohtia on. Ja sitten kun puhutaan Yhdysvalloista, niin TTIP on asia, niin Tämä on siis EUn, e EUn liittyvä ja Yhdysvaltoihin liittyvä asia, mutta se myöskin vaikuttaa Kiinaan. Eli miten nämä kaksi suurta aluetta vaikuttavat, tai ratkaisevat diilin vaikuttaa myöskin meihin. Ja ö, meidän täytyy saada standardit oikeanlaiseksi ja päästä yhteisymmärrykseen siitä, miten haluamme, että standardit vaikuttavat myöskin kansainvälisellä tasolla. Tämä vaikutukset ovat erittäin suuret, joten tarvitaan selkeitä johtopäätöksiä TTIPistä. Se on tärkeää myöskin meille. Emme nyt tarkastele tätä ikään kuin tausta mölynä Atlantin takaa. No sitten toinen asia, eh, josta haluaisin mainita. Jotkut pitävät eh, vapaakauppasopimuksista, mutta me haluaisimme kuitenkin, että BEA saataisiin kuntoon ja että sitä ei avattaisi aina vapaakauppasopimuksen myötä, koska uskomme, että tämä on paljon laajempi sitoutuminen ja eh, pyritään saman asiat liikkeelle, koska tämä on kuitenkin pitkä tie, mikä on edessämme, joten BEA pitäisi saattaa päätökseen, BIA pitäisi saattaa päätökseen. Tämä on siis tärkeää meille. No, eh, Kiinan menestyminen vaikuttaa meihin erittäin paljon. Jos siellä kasvu pysähtyy, tai jos Kiina toimii meitä vastaan tai eristäytyy, niin se olisi huono asia maailmalle ja huono myöskin liiketoiminnalle ja työpaikkojen lisääntymiselle Euroopassa. Joten päätän nyt tähän ja mielelläni vastaan kysymyksiin. Kiitos paljon. Uh, uh, Kiitos tästä esityksestä. Olen varma, että on kysymyksiä. Ennen kuin annan puheenvuoron kaikille, niin pyytäisi herra ja Kiina esittelijäämme puhumaan. Ja tuota tervetulleeksi myös Kiina valtuuskunnan puheenjohtajan tervetulleeksi Joe Laine, niin hän, hän saa myös puheenvuoron. Äh, Puheenjohtaja, paljon kiitoksia ja Herra Vutka, kiitoksia näistä hyvin mielenkiintoista äh, sisäpiirin tiedoista. Teillä selvästikin on selvä painotus kahdenvälisen kauppasopimuksen suhteen. Se on Euroopan unionille tärkeä. Myöskin tämä seurantaryhmä ja tämän valiokunnan jäsenet, voin teille sen vakuuttaa, ovat sitoutuneet näihin neuvotteluihin hyvinkin. Selvästi olemme sitoutuneet tukemaan sitä, että suotuinen suotuisa ja tasapuolinen ja liiketoiminta-analyysi pitäisi saada suoritettua ja me olemme sitä mieltä, että investoijien voisi oikeusvarmuuteen voida luottaa. Luonnollisesti tämähän koskee molempia sopimusosipuolia. Tasapuolinen toimintakenttä on hyvin tärkeä asia ja uskoakseni tilanne on nyt harmoninen näiden tärkeiden tavoitteiden suhteen. Analyysissanne te käsittelitte finanssisektoria ja mahdollisuuksia, sillä ellei me ole läsnä Kiinan finanssi- ja pankkisektorilla, meillä ei ole näitä mahdollisuuksia, mutta aivan aluksi haluaisin tietää muista mahdollisuuksista muilla sektoreilla. Mitä kokemuksia teillä tai jäsenillänne on? Tai mitä korostaisitte? Minkä tyyppisiä mahdollisuuksia tällä hetkellä tai lyhyellä tai pitkällä, keskipitkällä aikavälillä, jos tämä liiketoiminta-analyysi saadaan loppuun? Ja myöskin sillä aikavälillä ennen kuin tämä analyysi saadaan loppuun. Minkälaisia suotuisia näkökulmia tähän tilanteen kehitykseen nyt on olemassa. Ja sitten toinen kysymykseni liittyy teidän kokemukseenne eri jäsenmaiden kauppaedustustoista. Luonnollisesti kaikilla jäsenmailla on edustustonsa joko kauppa- tai investointiedustusto Kiinassa – Haluaisin tietää, oletteko sitä mieltä, että nämä kauppaedustustot tekevät yhteistyötä vai ovatko ne keskenään kilpailutilanteessa? Minkälainen ilmapiiri niiden välillä vallitsee ja mitä uskotte, että tällä tasolla tapahtuu? Kiitoksia. Kiitos Joe, tervetuloa tähän kuuluisaan valiokuntaan. Kiitos puheenjohtaja, herra Vutke, luvut ja kehitys, nehän ovat aivan uskomattomia. Vaikka kasvu on laskenut kymmenestä 7 prosenttiin, se kuitenkin on 40 prosenttia maailman kasvusta. Eli eh, Kiina on manner, joka on meille erittäin tärkeä. EU-Kiinaan viettää 40-vuotista päivänsä, mitä heidän välisiin suhteisiinsa tulee. Myös suurlähettiläs on ollut täällä ja odotukset ovat aika korkealla. Eh, en tiedä, voimmeko täyttää Kiinan odotuksia. Eli meidän tulisi saada aikaisesti tämmöinen laaja sopimus, mitä kumppanuuteen tulee, koska suhteet ovat siis nyt kestäneet 40 vuotta. Kiinan valtuuskunnan ja kauppakavarin täytyy tehdä tiivistä yhteistyötä. Kauppa on ydinkysymys, toki on muitakin aiheita, kuten turvallisuus, ilmastonsuojelu, kulttuuri. Jos katsotaan tätä laajasti, no lyhyesti sanottuna USAn kongressi on tehnyt hyviä tutkimuksia tutkimuskeskuksessaan ja mehän teemme nyt EU-Kiina-mietinnön täällä parlamentissa, mutta ehkä myös palvelumme täytyisi vielä tarkistaa faktoja ja ehkä pitäisi vielä katsoa, mikä tämän hetken tilanne on. No sitten oikeusvaltioperiaate, herra Vutke, tehän nostitte asian esille. Eli pitäisi pystyä luottamaan siihen, että pidetään kiinni Kiinan lainsäädännöstä. No sitten korruption vastainen taistelu. Puhutaanko tästä poliitikosta omassa maassa vai koskeeko tämä myös eurooppalaisia firmoja, jotka ovat mukana tässä kampanjassa? Sitten kolmanneksi te sanoitte, että Kiina investoi infrastruktuuriin Onko meillä julkisissa hankinnoissa mahdollisuuksia? Mikä tilanne on? Kiitos. Nyt täällä on kolme, neljä puheenvuoropyyntöä. Rova Moska ensin. Si, grazie molte. E, grazie. Paljon kiitoksia. Kiitoksia myöskin tästä alustuksesta. Ja tämä oikeastaan vahvistikin meille sen, kuinka paljon mahdollisuuksia on olemassa. Ja toki nämä kaikki, niillä on tarkoituksena se, että haluamme vahvemmat suhteet Kiinaan, mutta emme kuitenkaan saa jättää huomiota sitä, että tiettyjä huolenaiheitakin on, jotka ovat melko voimakkaitakin, kun ajatellaan yritystoimintaa, mutta myöskin Euroopan unionin kansalaisia. Kysehän on meidän mahdollisuuksistamme toimia tässä ikään kuin hyökkäävästi, mutta myöskin puolustaa, miten esimerkiksi yritykset voivat puolustautua, koska tässä hän hankaloitetaan pääsyä markkinoille, mutta totta kai tässä toimivat tietynlaiset mekanismit, joissa tarvitaan mm, lisää turvallisuutta. Sitten haluaisin ottaa kaksi asiaa esille, jotka mainitsitte tuossa alustuksessanne, saadakseni hiukan lisätietoa, miten me voimme tämän välineen avulla, jota siis voidaan tässä viedä eteenpäin, miten me voimme käyttää kyseistä välinettä, jotta tässä voimme välittää kaikille kansalaisille ja yritykselle tiedon siitä, millaisia edistysaskeleita Kiinassa todella otetaan, että tässä ei ole ainoastaan oikeusvarmuutta, vaan että saadaan myöskin enemmän tietoa tästä edistyksestä, joka on mahdollista myöskin, kun ajatellaan markkinoille pääsyä ja Kiinan etenemistä kohti markkinataloutta. Mehän tiedämme, että tämä on aihe, jota meidän täytyy käsitellä tässä melko pian. Ja sitten haluaisin myöskin kysyä, tämä on myöskin asia, joka koskettaa eurooppalaisia yrityksiä, eli teolliset tekijänoikeudet. Miten me voimme tässä ottaa tehokkaita edistysaskeleita, varsinkin kun ajatellaan tätä kaikkein arinta, arkaluotoisinta kysymystä eurooppalaisten kansalaisten kannalta, eli tuoteväärennökset. Miten me voimme edistyä tuoteväärennöstä vastaisessa taistelussa, jotta voidaan suojella kansalaisia ja myöskin valvoa näitä tuotteita, joita meille tulee? Thank you very much, Mr. Chairman. Uh, I'm... Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minä tunnen melkoisen hyvin eurooppalaiset kauppakamarit Kiinassa ja on totta, että olen niiden kautta oppiassani käsittänyt, kuinka vähän tiedän Kiinasta ja tunnen Kiinan. Ja tämä on hyödyllinen asia, kun Kiinasta keskustelemme. Yksi kysymys, mikä viestinne on Euroopan parlamentille ää, äh, tämän kahden välisen investointisopimuksen suhteen? Kuinka me voisimme olla käytännöllisiä? Pidetään nyt lisäsanossa tässä ja sen toisekseen, miten tämä Shanghain aloite mielestäni toimii ja mikä Euroopan rooli on Shanghain aloitteessa. Tämähän on korkean tason aloite, kilpailija voi olla kumppani. Mikä viesti meille olisi tässä, jotta tämä kasvava huolestuttava todellisuus otetaan huomioon. Sitten äm, kolmannekseen äh, Beijingin, Beijingin suhteen Venäjän ja Kiinan välinen energiatilanne, onko tässä mahdollisuus varmistaa energian toimitusvarmuus, kaasun toimitusvarmuus Eurooppaan. Minä luin tämän herra Millerin äh, raportin pari viikkoa sitten. Saammeko me kaasua, jos se suuntautuu nyt muille markkinoille? Sitten kolmanneksi, miten tämä markkina vapamarkkinastatus, sehän myönnetään Kiinalle ilman vaatimuksia. Mikä meidän viestimme on ennen kuin näin tapahtuu? Haluaisin äh, kiittää teidän panostanne kauppakavarana. Te olette aina olleet hyvin rehellisiä, avoimia, ettekä koskaan ideologisia. Paljon kiitoksia. Thank you very much. Kristo. For your... Kiitos, kiitos esityksestä, esityksestä, Minulla on kaksi kysymystä. Ensinnäkin haluaisin kuulla tästä bisnessenteristä, joka EUlla on. Haluaisin rehellisen arvioinnin, koska olen saanut erilaisia viestejä. Haluaisin tietää, kuinka se toimii, jos se toimii. Eli hyödyt ja mitä voitaisiin tehdä paremmin. Sitten haluaisin kuulla investointisuojasta – sen tärkeydestä. Ja sitten haluaisin myös kuulla tästä sijoittajan ja valtion välisestä riitojen ratkaisusta. Onko se tärkeää ja jos, niin miksi? Me neuvottelemme investointisopimuksesta Kiinan kanssa. Ja jos Eurooppa sanoisi, että me emme halua sijoittajan valtion välistä riitojen ratkaisua investointisopimuksessa. No, joillakin maillahan on tämä vanhoissa sopimuksissa ja se sitten perutettaisiin, eli se mekanismi päättyisi. Mikä olisi siis tällaisen kehityksen seuraus? EUn kaupalle Kiinassa tässä kysymyksessä Kiitos Helmut. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia oikein paljon herra Vutke tästä hyvin joustavasta esityksestä kehityksessä siellä ja myöskin siitä, millaisia mahdollisuuksia taloussuhteella on. Ja aloitan nyt siitä, mihin kollega juuri päätti, eli tämä investointisuoja Euroopan parlamentissa. Me olemme käyneet asiasta keskustelua, ehdotimme että sijoittajien ja valtion välistä riitojen ratkaisuja ei otettaisi, koska kiinalaisetkaan eivät alun perin sitä halunneet musta, kun sitten kuitenkin eh, parlamentin kannan kautta kuitenkin he haluavat sitten sen mukaan siihen. Eli mikä nyt teidän mielestänne on tarve vai pitäisikö meidän kuitenkin pohtia uudestaan, miten sijoittajia suojellaan eh, eurooppalaisten markkinoiden osalta, miten tämä voitaisiin hoitaa eri tavalla. No, sitten toiseksi minua kiinnostaisi, koska täällä myöskin keskustellaan tällä hetkellä energiaturvallisuudesta, niin kun ajatellaan 1,3 miljardin ihmisen eh, tilannetta, niin miltä tuo energiaturva näyttää Kiinan näkökulmasta? Täytyy tässä nyt miettiä raaka-aineiden saatavuutta, energian lähteitä ja muita eri raaka-aineita, koska tämä koskettaa yhteisesti siis Kiinaa, EUta ja myöskin muita kansantalouksia maailmassa. Eli miten pitkälle kauppakamarin näkökulmasta Kiinan puoli on tietoinen siitä, että kyseessä on globaali haaste ja että tässä heilläkin on globaali vastuu, siis heidän näkökulmastaan ja meidän näkökulmastamme. Millaista keskustelua tästä asiasta käydetään? Ja sitten Kiina on tietysti IT-jätti. Mitä tämä tarkoittaa EU-yritysten toiminnalle Kiinassa ja myöskin kun ajatellaan Kiinan kapasiteettien kasvua ja niiden käyttöä, miten nämä vaikuttavat meidän kehityksemme siellä? Kiitos. Kiitos. Komission puolesta herra Berts. Um, thank you, Chair, and um, <clears throat> thanks to the Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia Euroopan Kiinan kauppakamarille tästä hyvin äm, vaikuttavasta 400 sivun dokumentissa. Tämä on melkoinen tiliskivi ja heijastelee sitä äh, yhteistyötä, jota meillä on kauppakamarin kanssa. Äh, tämä teksti on hyvin hyödyllinen väline työssämme Kiinan kanssa. Olemme ottaneet sitä oppia äh, liiketoiminnassa esimerkiksi neuvotteluiden kolmannes neljäs kierros järjestetään tällä viikolla Brysselissä. Kiinalaiset ovat täällä paikalla ja ensimmäistä kertaa nyt me keskustelemme sopimusluonnostekstistä, joka on myöskin valiokunnalle jaettu. Ensi viikolla on jo kauppainvestointi, politiikka, vuoropuhelua. Edustajamme lähtee Pekingiin ja Mofkovin edustajan kanssa neuvottelee monista kysymyksistä tässä tekstissä. Ja meillä on myöskin äh, monenvälisillä foorumeilla paljon yhteistyötä Kiinan kanssa, esimerkiksi julkisten hankintojen alalla sopimuksesta neuvottelua ja myöskin palvelusopimuksesta neuvottelua, mutta kuitenkin Kiina on yhä Kiina-tyyppinen sosialistinen markkinatalous. Neuvottelut jatkuvat ja toimimme, että vuoden 2013 lokakuun kolmannen puoluekokouksen päätökset muuttuvat todellisuudeksi. Puolue on määritellyt ohjelmalistansa, olemme sitä kommentoineet, ne heijastelevat huoliamme jonkin verran. Me toivomme, että nämä uudistukset myöskin nopeuttavat sopimusneuvotteluja tamme Kiinan kanssa ja päinvastoin, että nämä neuvottelut myöskin stimuloisivat uudistuksia Kiinassa. Ähm, Euroopan unionin ja Kiinan yhteistyösopimus ähm, on solmittu ja meidän pyrkimyksemme on luoda tasapuoliset toimintaolosuhteet kaikille osapuolille. Uskoaksemme Kiinan suhteen nyt äh, tässä ähm, kanta-asiakirjassa me olemme saavuttaneet sivujen maksimimäärää. Toivottavasti se vähenee tulevaisuudessa. Kiitos. Ja nyt herra Vutke, tässä tulikin aika paljon kysymyksiä. Thank you for the... Kiitos mielenkiinnosta kaikille. Yritän puhua rehellisesti ja lyhyesti ja vastata kysymyksiin, mutta haluaisin kuitenkin sanoa tämän kokouksen jälkeen, mielelläni vastaan kysymyksiin esimerkiksi äh, sähköpostitse. Olen Brysselissä koko ensi viikon. Ja toivotamme teidät myös tervetulleeksi Pekingiin tai Shanghaihin tai mihin tahansa. Toivon, että me voimme tämän breakin jälkeen vielä keskustella. No sitten Winklerin kysymys finanssisektorista. Me emme enää ole niinkään kiinni tuotannossa, jos tarkastellaan Pekingiä ja Shanghaita, niin noin 30-40 prosenttia autoista ovat eurooppalaisia. Ja Eurooppa on suuri tekijä markkinoilla – mutta palvelusektorille me emme ole päässeet. Logistiikka, terveydenhuolto, koulutus. Ja Kiinan täytyy kehittyä tällä sektorilla ja näillä sektoreilla näemme, no emme nyt välttämättä avautumista, mutta kuitenkin on tehty marraskuussa luettelu ennen APEKin kokousta Pekingissä, jossa viitattiin mahdollisuuksiin ulkomaalaisille ja siellä puhuttiin myös terveydenhuollosta ja koulutus. Eli siis tällaisiakin aloja avataan ja mä pohditaan sitä, että miksi pitäisi rahoittaa sellaista, missä on joka tapauksessa jo ylikapasiteettia ja miksi pitäisi esimerkiksi tuottaa enemmän öljyä, kun sitä on muutenkin saatavilla ja kaksi kilpailijaa voi sitä myydä. Logistiikka, terenhuolto, koulutus, siinä meidän täytyisi todellakin tehdä tämä liiketoiminnan vaikutusanalyysi. No, ympäristö on tärkeä aihe. Saksa on puhdistautunut 40-50 vuoden ajan ja me toivomme, että Kiina kulkee tällä samalla tiellä. Painostusta on sosiaalisen median kautta. Euroopalla on tietotaitoa ja Kiinan hallitus on vastannut tiukalla ja aggressiivisella lainsäädännöllä tiukemmalla kuin Euroopassa, mutta toimenpano on kyseenalaista. Joten monet bisnesmahdollisuudet menetetään lainsäädännön vuoksi ja sitten monet ulkopuoliset yritykset jäävät ulkopuolelle. No, mitä jäsenvaltioihin tulee, tietysti me kaikki kilpailemme, meillä on 1800 yritystä kauppakamerissa, kaikki kilpailevat keskenään, ennen kaikkea juuri eurooppalaiset, mutta me pidämme yhtä silloin, kun on kyse yhteisistä aiheista, kuten esimerkiksi Kiinan markkinoiden avaaminen tai yhtäläiset toimintamahdollisuudet. Ei ole muita kauppakamareita, joka voi näin tehdä Kiinassa, mm, eli me teemme yhteistyötä kauppakamaritasolla, me teemme raskaan työn sitten, muut tekevät sitten markkinointityön myös paikallisilla kielillä. No, huono englanti on oikeastaan yhteinen kieli, mitä kauppakamareihin tulee, mutta me yritämme kuitenkin puhua hallituksen viranomaisille ja niin edelleen Eli me teemme esimerkillistä yhteistyötä, koska meillä on yhteisiä ongelmia. Meillä on hyvät suhteet eri valtuuskuntiin, mutta siis myös muihin 28 jäsenvaltioon, joiden kanssa me teemme yhteistyötä. Kyllä me kilpailemme, mutta kilpailu on reilua, joten meillä on kumppaneita tätä kautta, me voimme kommunikoida. Ja me haluamme siis rehellistä kilpailua. Sitten herra lainenin kysymys liittyen oikeusvaltion periaatteeseen. No, oikeusvaltio on e- Euroopassa enemmänkin se, että se koskee kaikkia, mutta Kiinassa tämä on hieman erityyppinen käsitys. Viime marraskuussa otettiin huomattava askel eteenpäin, jotta saataisiin riippumaton oikeuslaitos, korruptioon on puututtu, se on hyvä meille, mutta, mutta tällä maalla on niin paljon samanaikaisia haasteita, että se kestää jonkin aikaa ennen kuin ne saadaan ratkaistua. Ja kuten sanoin, tämä pieni ravintola, joka, jolla ei ole mitään merkitystä, kun mietitään yritysten laajuutta, mutta tämä on kuitenkin eräänlainen symboli siitä, minkälaisen epävarmaan tilanteeseen joutuu, jos joku järjestelmässä sitten päättää keksiä jotakin lakeja, jotka eivät liity faktoihin millään tavalla ja pakottavat sitten sulkemaan tämän ravintolan. Eli tämä on tämä suuri epävarmuus. Me tarkastelemme näitä tapauksia ja me yritämme myös tuoda ne esille, kun havaitsemme niitä. Ja tätä kautta saamme viranomaisten huomion, eli älkää vain puhuko vain toimikaa myös. No, sitten kampanjat eurooppalaisia yrityksiä vastaan. Emme ole nähneet sellaista monopolin vastaiseen lainsäädäntöön. Siihen liittyvää kampanjointia on nähty. Kauppakameri otti tämän esille, mutta se ei tuottanut tulosta. Mutta se on johtanut keskustelun Pekingissä Siinä äh, on mukana parlamenttiministeriöt, äh, kauppaministeri muun muassa. Ja tällä viikolla meillä oli myös tapaaminen, eli jos puhuu, niin sitten asiat myös järjestyvät ja joskus me olemme vähän tuhmempia kuin muut, mutta tätä kautta sitten saadaan asioita muuttumaan on joitakin kampanjoita, on prosesseja, joista me emme pidä, joten meidän täytyy suojella eurooppalaisia bisnesintressejä. No, sitten julkiset hankinnat mainitsitte sen. Me emme nyt tiedä vielä yksityiskohtia. Tässä on kuitenkin liikuttu oikeaan suuntaan. Me haluaisimme olla kunnianhimoisempia ja toki myös yhtäläiset toimintaedellytykset. No, kuinka monet kiinalaiset yritykset voivat osallistua täällä julkisiin hankintoihin, ja, mutta Kiinassa ö, tilanne on aivan erilainen, joten sielläkin ö, Kiinan puolella tuomari on kiinalaisten puolella. No sitten italialaisen rouvan kysymys. Siksihän me olemme paikan päällä. Meidän täytyy puhua eurooppalaisten yritysten puolesta. Mm, me voimme todellakin kerätä tietoa paremmin kuin yksittäiset kauppakamarit. Me teemme hyvää yhteistyötä Italian kauppakamarin kanssa. Ne huolenaiheet voidaan ottaa esille vain, jos yritykset tekevät niistä julkisia ja kääntyvät meidän puolemme. Me tarvitsemme toki apuanne esimerkiksi tähän joihinkin kysymyksiin. Toki tässä sitten voidaan myös eri kielillä nettisivulla kuunnella, mikä julkisten hankintojen ongelma on. Se on ollut jo ongelma numero yksi Kiinassa. No, tässä yhteydessä mielenkiintoista on, että mitä enemmän talous kehittyy Kiinassa, niin sitä vähemmän me olemme olleet mukana tässä. Ja 95 prosenttia lakitapauksista, mitä julkisiin hankintoihin tulee, eh, koskee kiinalaisia vastaan kiinalaisia. Tässä on hyvin paljon paikallista protektionismia, mutta kun on paikan päällä provenseissa, ja yrittää sulkea jotain yritystä, joka kopioi, niin tietysti poliisilla sitten saattaa olla vähän eri käsitys tästä asiasta. Kyllä meillä on yhteistyökumppaneita Pekingissä, mitä tähän aiheeseen tulee ja mitä julkisempaa siitä tehdään, niin sitä parempi meille toki. Mutta sitten tosiaan nämä julkisten hankintojen infopisteet ovat erittäin tärkeitä. No sitten liiketoiminnan vaikutusanalyysit. Tämä on meille toinen mahdollisuus sen jälkeen, kun 90-luvulla 2000, vuonna 2000 VTO käsitteli tätä käsitteli, kun Pascal Lamy oli Kiinassa. Hän sanoi, en minä halua käydä saksalaisessa, espanjalaisessa, raskalaisessa kauppakamarissa. Ja Eli sitten petrokemiallinen sektori kokoontui keskenään ja tässä kaikki pystyvät keskustelemaan keskenään. Nythän meitä on 1800 ja yhdeksässä kaupungissa, joten Pascal Lamy oli tässä ikään kuin tukena taustalla. Ja nyt Kiina on aktiivisesti mukana tässä avautumisessa. Meidän täytyy tarttua tilaisuuteen, joten me olemme mukana julkaisemassa näitä liiketoiminnan vaikutusanalyysejä, joten tämä on erittäin tärkeää. Sitten nämä miljardisopimukset Shanghaissa, kaasua siellä ja kaasua täällä, niin <laughs> olisin varovainen. Tietysti halutaan puhua tästä paljon, mutta mm, vuonna 2018 Siperiasta Pohjois-Kiinaan piti tulla tämä putki. No, tämä ei tule olemaan helppoa. Kuka rakentaa sen, kuka sitten rahoittaa sitä Venäjän puolella. Jos puhutaan vuodesta 2020-2025, niin sitten ehkä puhutaan realistisista luvuista. Ja sitten puhutaan myös kaasun ylikapasiteetista. Tietysti kun kaasun hinta oli korkealla, niin toiveet olivat korkealla, mutta nyt on paljon kaasuja ja kiinalaisilla on vaihtoehtoja. Joten olisin hyvin varovainen, jopa ehkä hieman kyyninen näiden miljardisopimusten suhteen. Tässä halutaan ärsyttää eurooppalaisia ja amerikkalaisia. No sitten markkinatalouden tilanne, olemme tarkastelleet sitä vuosien ajan. Sitä on poliisit politisoitu. Se on ollut diktatoreiden toivellistalla. Ja VTOssa on esitetty pyyntö, että viisi kriteeriä voitaisiin täyttää. Kun tarkastellaan näitä viittä kriteeriä, niin Kiina ei ole missään nimessä markkinatalous. Ehkä kaksi viidestä kriteeristä on täytetty, joten meille tämä on tekninen kysymys rehellisesti sanottuna. Ja sitten tämä puolitoista miljardia kauppaa päivässä. Täällä puhutaan kuitenkin aina polkumyyntitapauksista. On hyvä, että tästä keskustellaan. Kaupapuolustusmekanismit ovat tärkeitä, mutta se täytyisi nähdä suuremmassa yhteydessä. Joten ne täytyisi ottaa huomioon, se täytyisi ottaa huomioon näissä viiden kriteerin yhteydessä. Sitten PK-yrityskeskus alku oli aika vaikea. Siellä oli jotain johtoongelmia ja alku oli myös hankala, koska Berliinin, Pekingin, Pekingissä siellä on hyviä keskuksi. Tiloja on 50 000 neliöä ja siis siellä on monia tuhansia saksalaisia PK-yrityksiä. Olemme osa sitä ja tietysti myös johdon muutos on tuottanut tulosta, puutteisiin on puututtu ja tässä pyritään tukemaan eurooppalaisia PK-yrityksiä. Siitä on ollut siis hyötyä, mutta jollakin alalla olisimme ehkä voineet toimia paremmin. Niin, tämä on mielenkiintoinen asia. Minä olin aikaisemmin myöskin Saksan kauppakamarin puheenjohtaja vuosia sitten ja olin myöskin Saksan ja Kiinan investointisopimuksen yksi allekirjoittaja vuonna 2001 tai 2002. Ja siinä on hyvin vahva sijoittaja valtiovälinen riitojen ratkaisu. No, Saksan teollisuus eh, tarkasteli tätä hyvin tarkkavaisesti ja tunsi olonsa hyväksi. Ja tästä syystä Kiinan tilanne on, mikä se on, koska oli olemassa luottamusta siihen, että on olemassa mekanismi hyvin monimutkaisessa lainsäädännöllisissä puitteissa. Ja ajatellaan, että vahva ISDS on tärkeää. Jos nyt tarkastellaan Kiinaa, niin tässä mielessä niin oma maani hiukan ihmettelee keskustelua. No 27 äh, jäsenvaltiolla on investointisopimus, Irlannilla ei, mutta tämä äh, riitojen ratkaisumekanismi on tärkeä kyllä Kiinassa. No sitten herra Scholz myöskin puhui tästä, jos äh, amerikkalaiset pystyvät hoitamaan tämän, niin, niin, niin miten nyt sitten voidaan kiinalaisille todeta, että se on tärkeää? En nyt täysin ymmärrä sitä. 25 vuotta on neuvoteltu Kiinassa – ja tässä nyt annettaisiin liikaa pois sellaisilla markkinoilla, joka tarvitsee hyvin paljon enemmän kuin Yhdysvallat tai Eurooppa. Joten toivon, että tätä TTIPissä ei nyt sitten syrjäytetä. En kuitenkaan tiedä, miten tästä nyt sitten neuvotellaan kiinalaisten kanssa, joten meille kyllä me tarvitsemme erittäin vahvan sopimuksen. No sitten energiaturvallisuus Kiinan näkökulmasta. No, Heillä on vahvaa öljyn tuotantoa ja kasvavaa kaasun tuotantoa, mutta tämä ei kuitenkaan riitä, riitä kun ajatellaan kysyntää, kysynnän rakennetta. Kiina on noin puolet tai kolmannes Yhdysvaltain BKTstä, mutta siellä on sama varastointikapasiteetti energiassa, joten se on erittäin energiaa tehokas teollisuus ja sen täytyy muuttua. No Eurooppa, mitä se nyt voi tehdä tässä, varsinkin kun ajatellaan tätä energiapalettia, mikä Kiinalla on, niin me voimme kaikki täällä lopettaa hengittämisemme. Mutta jos nyt sitten kahden viikon välein Kiinassa avataan jotakin hiilivoimaloita, niin kyllä tässä se vaikuttaa. Joten meidän vastuumme on todellakin pyrkiä saada kiinalaiset käyttämään puhdasta teknologiaa ja myöskin, että energia säästettäisiin. Ei nyt aina pitäisi puhua siitä, että lisätään energiaa, vaan siitä, että miten teollisuus ryhtyi säästämään energiaa kotitaloudet niin ikään. Eli tämä nyt on sellainen asia, missä Eurooppa voi paljonkin olla mukana. No sitten tämä IT-asia Kiinassa. No siellä on hienoja kilpailukykyisiä yrityksiä. Siellä on esimerkiksi City-niminen yritys. Ne, on hyvin, ne ovat vahvoja yrityksiä ja mekin voimme olla mukana – Eli ne tavallaan ovat kilpailijoita joillekin meidän yrityksistämme, ja, mutta myöskin helpottavat meitä kommunikoinnissa. No, tämä internetin laajakaistan nopeus, sen hitaus oikeastaan, niin se vaikeuttaa tilannetta. 96 äh, on siellä se tilanne. Äh, Etelä-Korea on ykkönen, eli siis viisi kertaa hitaampia ollaan siellä. Esimerkiksi jos arkkitehti tekee siellä jotakin dokumenttia, äh, niin se lähtee siitä sitten eteenpäin Eurooppaan, Yhdysvaltain. Eli siellä siis lähetetään tietoa esimerkiksi disketeillä edelleen eteenpäin, koska netti ei muuten kannata tätä. Kiina tässä itse haittaa omaa kasvuaan, koska siellä palomuurit ovat niin suuria. Oikeastaan tarvetta näille ei ole ja tiettyjä verkkosivuja estetään, mutta se kyllä vaikuttaa kielteisesti yrityksiin. Kiitos. Uh, kiitos herra Vytke, erittäin mielenkiintoista. Opin paljon, rehellisesti sanottuna kiitos paljon. Se oli suuri ilo. Meidän täytyy seurata investointineuvotteluja. Paljon kiitoksia. Next point is point sitten seuraava kohta on kohta 13 seurantaryhmien toiminta. Me voimme varmasti hoitaa tämän aika nopeasti. Minä, ryhmän, minä mainitsen seurantaryhmän ja jos on tarpeellista kommentoida, niin nostakaa kätenne ylös. Mutta luulen, että seurantaryhmissä ei, ei ole mitään ongelmia. Kanada, 3.12. Kanadaan liittyenkö Taiwan. Taiwan 9.12. Onko mitään? Very briefly, Chairman, I can... Aivan lyhyesti hyvät äh, Hyvä puheenjohtaja, voisin kertoa, että komissio on analysoinut myöskin tilannetta ja kollegamme Bess oli analysoimassa komission kantaa. Hän oli täällä tänäänkin ja Taivanin suhteiden kollegat ovat todenneet, että 7 äh, tai 8 vuotta luvut ovat olleet äh, samat äh, Euroopan unionin ja Taivanin välillä, ja kanta on yhä sama. Tilanne on niin kuin tunnemio Taivanilla on suuri toive aloittaa vapaakauppasopimusneuvottelut Euroopan unionin kanssa ja komissio on myöskin on sitä mieltä, että tällä hetkellä äh, tällaisia neuvotteluja ei voida aloittaa, koska tämä ei ole kapasiteettia tähän. Kiitoksia. Took place on the 9th of December. Tisa 9.12. 9. Ei kymmenes neuvottelukierros. Ei mitään dramaattista edistymistä. Ja seuraava seurantaryhmä on 23. helmikuuta Palestiina ja Israel, ei mitään uutta. Turkki, ei mitään. Yhdysvallat, seurantaryhmä kokoontui 11. päivä joulukuuta. Siinä pohdittiin Cecilia Malmström ja Michael Furmanin tapaamista. Ensi viikolla on seuraava tapaaminen. Siellä ne valmistellaan seuraavaa neuvottelukierrosta. Ei mitään suurta liikehdintää. Japani, onko mitään uutta? Ole hyvä. Yes, please, we had a... Niin. Meillä oli toinen kokous kahdeksannen neuvottelukierroksen jälkeen. Tärkein edistys on se, että Eurooppa, Euroopan unioni on esittänyt toisen luettelon kaupan esteistä, ja, jotka pitäisi hoitaa. Ja Japanin puolelta ei ole tullut mitään muodollista vastausta vielä, mutta tässä on tiettyä symmetriaa, koska japanilaiset kumppanimme tuntuvat ajattelevan, että paine on enemmän heidän puolellaan, niin kuin on ja meillä on seuraavan kierroksen jälkeen uusi kokous ja odotukset ovat edelleen positiiviset. Central America, Mr. Böge. Kiitos. Keski-Amerikka, herra Böge. Ciao, we had our first Kiitoksia puheenjohtaja. Meillä oli ensimmäinen äh, seurantakokous tänä viikon tiistaina. Kahdeksan jäsentä ja henkilökuntaa ja neuvonantajia oli mukana ja kauppapääosasto ja myöskin Guatemalan suurlähettiläs oli paikalla ja Keskustelimme suurimmista kysymyksistä. Guatemala on Sikan puheenjohtajamaana itse asiassa. Mitä sitten taas tulee kauppapilarin toimeenpanoon sopimuksessa? Olemme saaneet sen tiedon, että tällä hetkellä kauppa- ja investointivolyymi on kasvanut, mutta toisaalta meidän kannaltamme olisi myönteistä Keski-Amerikan maiden kanssa lähempääkin yhteistyötä rakentaa. Ensimmäinen raportti saadaan keväällä ja järjestämme kokouksemme tämän raportin julkaisun jälkeen. Sitten voimme yksityiskohtaisesti kertoa edistyksestä. Kiitoksia. Kiitos. Chile, Rova Rodriguez. Presidente. Kiitos puheenjohtaja. Niin, seuraavat tiedot. Tiistaina meillä oli tuo ensimmäinen kokous ja siellä oli valiokunnan jäseniä myöskin paikalla, myöskin EU Chile, valtuuskunnan jäseniä, Euroopan komission kauppavastavia, myöskin ulkosuhdehallinnosta oli edustaja, myöskin eh, Chilen EUn suurlähettiläs oli paikalla. Siellä puhuttiin, että molempien osapuolten kauppasuhteet ovat erittäin hyvät, luottamus on erittäin suurta kummallakin puolella ja 15 neuvottelu vuoden jälkeen tulokset olivat melko positiiviset, mutta kuitenkin havaittiin myös, että 15 vuoden jälkeen sopimus tuli hiukan myöhään koska tällä välin on nyt sellaisia sopimuksia, jotka ovat modernempia, nykyaikaisempia, Peru, Kolumbia esimerkiksi. Minun mielestäni meidän pitäisi jatkaa tässä prosessissa edelleen uudistaa tätä Chilen sopimusta ja näin ollen pyytäisin myöskin Euroopan komissiota jatkamaan valmistelutöitään, jotta saamme tietää, miten pitkälle nämä uudistukset voivat mennä. No sitten Meillä on tässä myöskin hyvin paljon tapaamisia Chilen kanssa seuraavan puolen vuoden aikana. Meillä on parlamentaarinen SEKA-komitea ensi viikolla ja sitten assosiointineuvos huhtikuussa ministeritasolla EU-Chile. Sitten kesäkuussa CELAC, sinne tulee siis Euroopan unionin ja myöskin latinalaisamerikkalaisten maiden valtion päämiehiä ja myöskin työryhmän kokous pidetään huhtikuun neuvoston ja jälkeen ja ennen tuota huippukokousta. Meidän pitäisi tukea tätä, jotta se myöskin sitten menestyisi. Herzlichen Dank und als letztes kommen wir nochmal. Kiitos sitten Kolumbia Peru. Tekin mainitsitte sen. Sopimus on ollut vähän yli vuoden voimassa ja sen on osoittautunut menestykseksi. Haluaisin herra Fisasin puolesta tehdä muutaman huomion. Hän on pysyvä esittelijä tässä asiassa. Seurantaryhmä tapasi toissapäivänä eli 20. päivä tammikuuta. Ja Kolumbian, Perun ja EUn väliset kauppasuhteet ovat lähentyneet toisiaan. Tietysti pitkän aikavälin vaikutukset jäävät vielä nähtäväksi. Tietysti ihmisoikeustilanne Kolumbiassa ja Perussa kosketti meitä erityisesti ja tietysti myös työntekijöiden oikeudet ja ulkosuhdehallinnon ja suurlähettiläiden kanssa keskusteltiin tästä aiheesta. Joten ihmisoikeusvuoropuhelu nostettiin esille. Mutta toimeenpanoon täytyy nyt kuitenkin vielä kiinnittää huomiota myös mitä institutionaalisiin rakenteisiin tulee. Mehän todellakin painotimme tätä institutionaalista toimeenpanoa. Helmikuussa 2014 oli ensimmäinen tapaaminen vuosi sitten. No se nyt ei ole vielä riittävää, joten meidän täytyy nyt erittäin tarkasti kiinnittää huomiota siihen, että toimeenpanoon kiinnitetään huomiota seurantaryhmissä. Joten nyt tämä esityslistan kohta on käsitelty ja siirrymme esityslistan kohtaan 14 äänestys. Ja ensimmäisenä äänestys vastuu vapaudesta vuodelle 2013 esittelijä on herra Böge. Meillä on kahdeksan tarkistusta ja niistä me nyt äänestämme. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Tarkistus kolme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. No niin. Tarkistus neljä puolesta. Vastaa. Tyhjää. Taitaa olla sama tilanne, mutta tarkistetaan. Tarkistus neljä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus viisi Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kuusi Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Loppuäänestys sähköisesti äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty suurella enemmistöllä. Onnittelut, herra Böge. Dann kommen wir zur Abstimmung. Sitten muiden kuin kahden välisten sopimusten pöytäkirjan tai muiden järjestelyn tai muiden unionin erityisten tuontimenettelyjen soveltamisalaan kuuluvan tiettyjen kolmasen maiden tekstilituotteiden tuonti uudelleen laadittu. Herra Leesa on esittelijä 13 tarkistusta. Tarkistus kolme ensin puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus ka- sanoo puheenjohtaja puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kymmenen puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus yksitoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää Yksimielisesti hyväksytty. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Tarkistus 16 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten komission ehdotus muutetussa muodossa puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Ja sitten koneäänestyksenä lainsäädäntöpäätöslauselma esitys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty suurella enemmistöllä. Onnittelut herra Valeessa. Te ehdotatte, että neuvotellaan neuvoston kanssa, aloitetaan kolmikantaneuvottelut, kuka hyväksyy esittelijän ehdotuksen vastaan, äänet, tyhjää, hyväksytty suurella enemmistöllä. Onnea vaan neuvotteluihin neuvoston kanssa. Sitten vielä herra Valessan toinen mietintö. Tässä on vaan yksi äänestys. Tämäkin on uudelleen laadittu teksti. Tämä tehdään sähköisesti. Äänestys alkaa. Die Abstimmung ist geschlossen. Äänestys päättyy. Jälleen hyväksytty suurella enemmistöllä. Onnittelut esittelijälle, joten näin äänestykset on hoidettu. Ja, ja, ja, So. Äh, liebe Kolleginnen Kollegen, ich möchte noch eine Hyvät kollegat, minulla olisi vielä yksi tiedotusasia. Riikan viimeinen päivä hän nyt vaihtaa toiselle osastolle, mutta me haluamme kiittää häntä sydämellisesti hänen työstään ja toivotamme hänelle kaikkea hyvää tulevaisuudessa. meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, diejenigen, die den Raum machen das leise, weil wir jetzt mit der Tagesordnung fort. Ja nyt äh, pyydän, että puhutte hiljaa, koska meidän täytyy jatkaa ja pääsemme seuraavaksi kohtaan 17. Kyseessä on keskustelu Bangladesin äh, suurlähettilään Ismat Jaahanin kanssa – siis rouva Ismat Jaahanin kanssa. Ja tässä ajatellaan tai käsitellään haastetta tekstilityöntekijöiden olojen, työolojen parantamiseksi Bangladesissa ja varsinkin kun ajatellaan tätä kestävää sopimusta, joka josta päätettiin niin hirvittävien tapahtumien jälkeen, kun tehdas siellä sortui. Eli tämän nimi on Staying Engaged. Ja tämän, tämä on tämän yhteisen, yhteisen sopimuksen kautta tapahtuva aloite. Se on siis Euroopan komission aloite. Ja aikaisempi kauppakomissaari de Gucht ja parlamentti yhdessä ottivat tämän asian käsittelyyn ja myöskin kansainvälisen työjärjestön ilon ja Bangladesin hallituksen mukanaolo on vaikuttanut siihen, että pyritään kestävällä tavalla parantamaan bangladesilaisten tekstilityöntekijöiden työoloja. Ja tämä totta kai liittyy myös siihen, että olemme antaneet Bangladesille yksipuoliset kauppapreferenssit, mutta tämä täytyy nähdä myöskin yhteydessä ihmisten työ- ja elinolosuhteiden kanssa. Joten nyt tässä siis tulisi pohtia, miten tämä aloite on kehittynyt, tarvitaanko jotakin justeraustoimenpiteitä, ehkä jotakin rinnakkaistoimenpiteitä ja tästä syystä me otimme tämän tänään esityslistalle. Ja kuten sanottu, olen iloinen siitä, että Bangladesin suurlähettiläs on täällä paikalle ja annan rouva Jaanille nyt puheenvuoron. Uh, thank you very much, Mr. Chair. Paljon kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Hyvää huomenta ja hyvää uutta vuotta kaikille. kansainvälisen kaupan valiokunnan arvoisa puheenjohtaja Berend Lange, hyvät kom- valiokunnan jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Kuten otsikossa aivan oikein todetaan ja kuten puheenjohtaja mainitsi, kyseessä on sitoutuminen, staying engaged. Ja siksi tämä mahdollisuus keskustella valiokunnan jäsenten kanssa on tervetullut. Tämä on erittäin tärkeä asia kansainvälisen kaupan alalla Bangladesille ja myöskin tärkeä asia, johon tämä valiokunta ja arvon parlamentti kiinnittävät huomiota. Meillä on ollut valiokunnan kanssa mahdollisuus keskustella menneisyydessäkin eri tavoin ja viime Marraskuussa aloitimme seurantaryhmän toiminnan ja lähetystöllämme oli mahdollisuus keskustella edistyksestä, jota tapahtuu. Kaksi traagista tapahtumaa, Rana Plaza-tehtaan romahdus ja tehdaspalo, kuten kaikki tietävät, ovat valmisvaateteollisuuden Bangladesissa tuoneet kansainväliseen valokeilaan, kuten usein mainittua vastoinkäymiset tuovat parhaat puolet ihmisissä esiin. Nämä kaksi valitettavaa tapausta toimivat katalysaattorina Bangladesissa. Ne ovat johtaneet siihen, että kansallinen herääminen tapahtui ja tiedämme, että paljon on vielä tehtävää vaatesektorilla erityisesti turvallisten kestävän teollisuuden turvaamiseksi. Näiden tragedioiden jälkimeaningeissa myöskin saimme ennalta näkemätöntä tukea monilta taholta kansainvälisellä tasolla, Euroopan komissiolta ja Euroopan parlamentilta. Solidaarisuuden osoituksia tehtiin ja myöskin varovaisuuden sanoja lausuttiin. Kansana me ryhdymme päättäväisiksi ja halusimme kohdata haasteen suoraan. Bangladeshin hallitus alkoi aktiivisesti sitoutua, loi vahvan lupauksen. Kyseessä on hyvin korkean tason sitoumus. Tarkoitus on ratkaista työ olosuhteisiin ja turvallisuuteen liittyvät ongelmat sektorilla Ranaplaza-tehtaan onnettomuuden jälkeen kymmeniä rakennusten turvallisuus- ja paloturvallisuustoimia tehtiin. Sopimuksia tehtiin yhdessä hallituksen työntekijöiden ja työnantajien edustajien kanssa 4. toukokuuta kymmenisen päivää tämän traagisen tapauksen jälkeen jo. Ja tämä sitoumus kolmikanta kokouksessa toistettiin myöhemmin. Hyvät näistä herrat arvoisat jäsenet, hallituksen reaktio sai ensimmäisen kerran vastakaikua kansainväliseltä eh, tuotantosektorilta ja myöskin eri kumppaneiltamme. Me tiedämme kaikki, että Bangladesh yhdessä Euroopan unionin, Yhdysvaltain ja ILON äh, kanssa loi kestävyyssopimuksen, jonka tarkoitus on parantaa työntekijöiden oikeuksia ja tehdasturvallisuutta. Tämä sopimus 8. heinäkuuta 2013 allekirjoitettiin Genevessä. Bangladeshissa Myöskin tehdastyöläiset ovat olleet tärkeässä roolissa. He ovat muodostaneet järjestöjä, jotka tukevat työläisten oikeuksia ja ajavat työturvallisuutta ja paloturvallisuutta tehdaissa. On tärkeää muistaa, että myöskin Rannaplassa tehtaan onnettomuuden jälkeen tällä sektorilla hallitus on ollut mukana turvallisuuden parantamistyössä. Kuitenkin sit, sitoumussopimuksen sopimuksen jälkeen nämä toimet ovat saaneet uutta pontta. Uusia toimia on tehty, jotta työntekijöiden hyvinvointi ja turvallisuus voitaisiin taata, myöskin mukaan lukien laajemmat ammatilliset järjestäytymisoikeudet. Ensimmäisen kerran 20 vuoteen ähm, viime vuonna Brysselissä tämä sitoumusopimuksen tulosarviointi tehtiin ja meillä oli itse asiassa videokonferenssi. Bangladeshilla oli tässä konferenssissa paikalla tässä arviointikokouksessa hyvin korkean tason työryhmä, jossa oli ministerejä ja kaikkien mukana olevien ministeriöiden henkilöstöä. Tämä osoittaa, kuinka paljon painoarvoa annamme tälle arvioinnille komissio on havainnut, että paljon edistystä on tapahtunut monilla aloilla. Uusia ammattijärjestöjä on luotu, rakennusturvallisuustarkastuksia on järjestetty. Kuitenkin korostettiin myös sitä, että on vielä tärkeää edetä. YK työjärjestö ILON edustajat puhuivat samoin äänen painoon. Kuten kaikki tiedämme, seurantaryhmä, joka on vastuussa Etelä-Aasian kauppasuhteista tässä valiokunnassa, on jo tehnyt arviointinsa 19. marraskuuta kokouksessa. Olin hyvin mielelläni, olisin hyvin mielelläni ollut mukana, mutta en muiden sitoumuksien vuoksi päässyt paikalle, joten joudun lähettämään paikalle toisen henkilön. Hyvät näistä herrat, hyvät arvoisat valiokunnan jäsenet, mikä tilanne nyt sitten on? Tämä on tämänhetkinen kysymyksen edistystä on tapahtunut jo ja toistan, että me emme tyydy tähän, tiedämme kaikki hyvin, että paljon vielä on tehtävänä. Haluaisin kuitenkin korostaa sitä, että hallitus on vilpittömästi sitoutunut työhön eikä tule peräytymään siitä haluaisin korostaa tiettyjä tärkeitä toimia, joita on puolentoista vuoden aikana tehty. Ne kattavat hyvin laajan kentän toimia, mukaan lukien oikeudelliset ja poliittiset uudistukset, hallinnolliset toimet, erityisohjelmien luomisen, rakennusturvallisuuden parantamisen ja työläisten oikeuksien suojelemisen. Eräät nämä toimet ovat jopa menneet sopimuksen rajojen yli näiden toimien joukossa oli se, että ähm, kolmikanta toimintasuunnitelma hyväksyttiin ja Bangladeshin työläissopimus vuodelta 2013, joka parantaa työläisten oikeuksia ja myöskin äm, työturvallisuuden äh, sopimus 77 prosentilla tämä on lisännyt äh, järjestäytymistä. Myöskin olemme luoneet tietojärjestelmän tehtaiden osalta. Me olemme myöskin luoneet tehtaiden tarkastusta varten pääosaston, joka on saanut enemmän valtuuksia ja henkilökuntaa. 19 uutta rakennustarkastajaa on rekrytoitu ja meillä on sitoumus 200 tarkastajaa vielä rekrytoida lisää. Yhteinen toiminta käsikirja, rakennusten turvallisuuden ja paloturvallisuuden osalta on luotu, jotta meillä olisi yhteiset standardit näille tarkastusryhmille Bangladesissa – me olemme tehneet myöskin Bangladeshin teknologisen yliopiston BUET kanssa yhteistyötä. Paloturvallisuus ja rakennusturvallisuus. Tarkastukset on jo tehty 1187 vientiin tuotteita tuottavassa tehtaassa mielelläni myös annan lisätietoa tästä myöhemmin. Olemme myöskin aloittaneet työt noin tuhannen sellaisen valmisvaate tuotantotehtaan kohdalla, jotka eivät sääntöjä noudattaneet. En nyt mene äm, siihen, että olen poistaneet tullimaksuja paloturvallisuustuotteiden osalta, kuten tiedätte. Äm, olemme myöskin tehneet paljon uudistuksia, jotka ovat tehneet mahdolliseksi sen, että 2067 uutta ammattijärjestöä on tammikuun 2013 ja joulukuun 2014 välillä syntynyt, ja me olemme myöskin luoneet käytäntöjä, jotka poistavat mustien liistojen käytön työntekijöiden osalta. Ilon työohjelma 22. 22. joulukuuta 2013 äh, aloitettiin Bangladesissa ja tähän on liittynyt 70 tehdasta. Ja uhrinomaiset ovat saaneet jo yli 200 äh, miljoonaa takaa korvauksina. Ja 20 miljoonaa 30 miljoonasta on korva merkitty jo ministeriössä uhrien omaisille ja näistä korvauksista on jo maksettu puolet, uskoakseni loput tullaan maksamaan ennen 24. päivää huhtikuuta 2015. On tärkeää jatkaa valvontaa jatkuvasti ja seurata tapahtuvia. Meillä on 16 hengen kolmikanta komitea ja myöskin sihteeristö, jossa kauppakamarin edustusto on ollut mukana. Haluaisin korostaa sitä, että tarkastusten jälkeen suurin osa tehtaista on jo aloittanut korjaustöitä ja suositusten mukaan arviointiviranomaisten suoritusten mukaisia toimia on tehty, jotta joita voitaisiin tukea. Erityisesti nämä uudistukset ovat mielestäni vaikuttaneet siihen, että hallitus tarkastelee nyt uusia aloitteita, jotka olisivat tärkeitä, jotta asiat eteneviset entuudestaan. Tässä yhteydessä haluaisin sanoa, että Ilon kanssa yhteistyössä on ryhdytty aloitteeseen luoda vaihtoehtoisia riidanratkaisumenettelyjä, joiden kautta voitaisiin epäreilujen kauppamenettelyiden ähm, kanteluja käsitellä. Myöskin sosiaaliturvastrategia on valmistelussa hallituksessa. Tämä tulee vaikuttamaan positiivisesti miljoonien ihmisten elämään. On tärkeää pitää mielessä se, että tämä aloite on erittäin kunnianhimoinen tai kunnianhimoinen suunnitelma sellaiselle maalle, joka on hyvin väkirikassa ja jossa kansallinen sosiaaliturvajärjestelmä pyrkii turvaamaan kattavan sosiaaliturvapolitiikan työläisille työntekijöille, kuten monissa muissakin maissa kehittyneessä maailmassa. There has also been a new myöskin valmisvaatealan tuottajat ovat käsittäneet, että he eivät voi enää jatkaa entisen kaltaista toimintaa. Nyt he ovat motivoituneet kohtelemaan työntekijöitä toisella tavalla ja parantamaan heidän olosuhteitaan mukaan lukien myöskin koulutuksen tarjonta. Hyvä puheenjohtaja, arvoisat jäsenet, Bangladesh arvostaa hyvin suuresti Euroopan unionin tukea pyrkiessään parannuksiin erityisesti äm, tullietuuskohtelu, johon on otettu myöskin äm, yksipuolisia äh, kauppatoimia mukaan. Tämän myötä Euroopan unionin on tullut äh, kauppakumppaniksemme ja tässä valmisvaatesektori on erittäin tärkeä roolissa ja haluan korostaa sitä, että valmisvaatesektori on ollut taloutemme kehityksessä hyvin tärkeässä roolissa, tarjoaa työpaikan yli neljälle miljoonalle ihmiselle, josta 80 prosenttia on naisia ja joista suurin osa tulee hyvin köyhistä talouksista. Tämä jatkuu kuva, valmis vaate, teollisuuden kehitys Bangladesissa on erittäin tärkeä, ei vain naisten aseman parantamiseksi, mutta myöskin köyhyyden juurimisessa pois Bangladesista. Jos tämä sektori kärsii, monet sosiaaliset taloudelliset hyödyt vaarantuvat epäilemättä. Euroopan unionilla on tärkeä rooli Äh, kun Bangladesissa työntekijöiden oikeuksia ja turvallisuutta äh, pyritään tukemaan. Äh, Mielenilmaisuja on tehty tämän eteen ja viime vuoden 18. joulukuuta tehtiin päätöslauselma, joka pyrki varmistamaan sen, että tehtaat toimivat täysin työoikeudenmukaisesti ja myöskin vedottiin siihen, että turvallisuuden osalta toimijat noudattavat sitoumuksiaan ja tähän kuuluu myöskin se, että uhrien omaiset saavat korvauksia. Toivoisin, että voimme tältä pohjalta taata kestävät hyvät työolosuhteet ja työntekijöiden hyvinvoinnin sektorilla. Euroopan unioni voi arvioida sen, kuinka reilotteiden hinnoittelu voisi auttaa tässä. Onneksi nyt suuri konsensus on nousemassa siinä, että vaatemerkkien pitäisi taloudellisesti tukea valmisvaateteollisuutta – ja auttaa infrastruktuurin parantamisessa tehtaissa mukaan lukien paloturvallisuus. Hyvä puheenjohtaja, Etelä-Aasian delegaation johtaja Dakan hiljaisessa kokouksessa joulukuussa vieraillessaan korosti, että vientihinta on tärkeässä roolissa valmisvaatealalla niin, että yrittäjät voisivat maksaa kohtuullisen korvauksen työläisille työstään. Ja uskon myöskin, että lännen kuluttajat ovat valmiita pieniin hinnan nousuihin, jotta voisivat miljoonien miljoonien naisten hyvinvoinnin turvata, jotka kaukaisessa maassa työtään tekevät. Hyvä puheenjohtaja, voisin yhteenvetona korostaa eh, erästä tosi tärkeää asiaa. Olemme havainneet, että yksityiset aloitteet eh, ovat sivuttaneet kaikkein eh, heikommassa olosuhteessa olevat henkilöt, kun tehtaissa puutoksia on havaittu. Haluaisimmeko näihin tilanteisiin keskittyä enemmän, sillä lopultakin nämä tehtaat ovat ähm, niitä, joista vaatteet äh, ihmisille tulevat. Euroopan unioni voisi pohtia sitä, haluaako tukea tehtaita ja haluaako mahdollisesti myöskin auttaa tukijoita koko tehdä sektorilla, jotta voisimme parantaa yleisesti ottaen hyvinvointia koko valmiusvaatesektorilla. On erittäin tärkeää, että Euroopan unioni edellisessä arviointikokouksessa yhä sitoutui loppu tekstissään Bangladesin tukemiseen on myöskin tärkeää tukea korvausrahaston toimintaa. Haluaisimme eurooppalaisten ja amerikkalaisten kumppaneidemme muistavan, että me olemme kansainvälisessä taloudessa mukana heidän kanssaan ja meidän työntekijämme ovat koko globaalin markkinan työntekijöitä ja siksi me olemme täällä yhdessä tänään ja pyrimme luonnostelemaan tulevaisuutta ja tarkastelemaan sitä, kuinka voisimme parhaalla tavalla jatkaa työtämme. Sitten yksi huomio lopuksi. Kuten mikä tahansa toimiva demokratia, Bangladesh on sellainen maa, että kaikki suuret uudistukset voivat tapahtua, jos niiden takana on laajaa tukea. Ja välillä tämä vaikuttaa vievän paljon aikaa, mutta tätä ei pitäisi tulkita haluttomuudeksi hallituksen kannalta, sillä me olemme yhä sitoutuneet uudistuksiin. Haluaisin lopuksi todeta, että Bangladesh haluaa nopeasti luoda luottamusta, avoimuutta ja vilpitöntä sitoumusta tukea kaikkien toimijoiden puolelta. Toivomme, että Euroopan parlamentti ja komissio yhä tulevaisuudessakin ovat sitoutuneita työhön kanssamme, kuten menneisyydessäkin. Kiittäisin teitä huomiostanne ja pyrin vastaamaan kaikkiin kysymyksiin, joita mahdollisesti mielessänne herää. Ja myöskin kauppakamarin edustaja on täällä mukana niin vastaamassa niihin. Kiitos. Kiitoksia paljon, suurlähettiläs. Minulla on täällä kaksi kysymystä tulossa, mutta haluaisin myös kysyä teiltä kolme kysymystä. Ensinnäkin 15. joulukuuta pidettiin ilon kokous ja siellä esitettiin suosituksia työlainsäädäntöön. Mikä on teidän reaktionne Ilon tähän kyseiseen suositukseen? Sitten toinen kysymys. Entä työlainsäädäntö? Tuossa vienti puolessa kuuluuko tämä myöskin mukaan? Ja sitten kolmas kysymykseni olisi, te todellakin olette ponnistelleet tarkastuksien edistämiseksi ja tarkastajia on rekrytoitu. No entä raportit? Ovatko nämä julkista tietoa? Voisiko jokainen tarkastella näitä raportteja ja katsoa sieltä, onko työoikeuksia kunnioitettu. Mutta nyt annan ensin pysyvälle esittelijälle puheenvuoron. Edustaja Karim. Chairman, uh, thank you very much. Puheenjohtaja, kiitos paljon. Haluaisin ensin sanoa, kun seurantaryhmä kokoontui marraskuussa, niin Bangladeshin suurlähetystö oli yhteistyöhalukas ja he antoivat myös kaikki tiedot, joita olimme pyytäneet. Ja he osallistuvat juuri niin kuin suurlähettiläs esitti. Ja se rohkaisi minua suuresti. Minulla on kaksi tai kolme kohtaa, jotka haluaisin nostaa esille. Kysymysten kautta katoitte jo lähes kaikki, joten kiitos avusta, herra puheenjohtaja. Mutta Yksi huolenaihe, joka minulla on, ja sitä ei mielestäni ole vielä täysin tutkittu, ainakaan riittävällä tavalla. Nostin tämän esille myös tapaamisessa marraskuussa. Ja tämä liittyy korvauksiin ja korvausrahastoon. Mielestäni meidän parlamenttina ja valiokuntana täytyisi pyrkiä tutkimaan, miten eurooppalaiset yritykset ovat ottaneet huomioon vastuunsa ja riippumatta sanamuodosta, niin moraalisesta näkökulmasta me olemme kyllä kantaneet vastuumme. Minä tiedän, että monet yritykset, jotka olivat tässä mukana, ovat Yhdysvalloista ja nämä määrärahat, jotka laitettiin sivuun, eivät mielestäni olleet sen suuruiset, kun olin odottanut, joten me parlamenttina ja valiokuntana voimme tutkia tätä ennen kaikkea eurooppalaisten yritysten kohdalla. Ehkä me voisimme kutsua heidät tänne paikalle tai sitten seurantaryhmään. Minä olen esittänyt suurlähettilälle yhden kysymyksen, nimittäin voivatko he antaa meille enemmän yksityiskohtia ja ehkä me voisimme sitten tarkastella näitä eurooppalaisia yrityksiä ja ehkä suurlähettiläs voisi päivittää näitä tietoja niin, että me voimme sitten muutaman päivän sisällä saada Bangladesin viranomaisilta lisää tietoa, jotta me voimme sitten tutkia tätä kysymystä täällä. Kiitos. Paljon kiitoksia. Erittäin tärkeitä asioita otit tässä esille. Meidän täytyy todellakin edistää näitä. Ja se ajatus, että tänne kutsuttaisiin yrityksiä, niin katsotaan. Tämä on hyvä ehdotus. Sitten eh, edustaja Keller. Kiitos. Kiitos oikein paljon, arvoisa suurlähettiläs, että saavuitte paikalle tänne. Olen myöskin erittäin kiitollinen. Jaha, joku sammutti valot. Okay, well... No niin, kyllä täällä sähköä piisaa näköjään, joten jatkan. Kiitoksia, että tulitte tänne ja esittelitte edistyksen, koska se on kyllä vaikuttavaa. Hyvin paljon on tehty ja olen erittäin kiitollinen siitä, että vielä paljon asioita on kuitenkin tehtävänä, koska näin todellakin on. Mutta tosiaan tässä ensimmäinen askel on se, että asian tunnustaa ja haluaa ryhtyä toimiin. Ja Euroopan unionilla on myöskin suuri osa vastuuta ja myöskin yritysten vastuu on mukana. Myöskin se, että ne maksavat osuutensa ja myöskin pyrkivät omalta osaltaan edistämään työolosuhteita. Ja miten näette Euroopan unionin antaman tuen ja varsinkin jos ajatellaan joitakin muita asioita, joita voitaisiin tehdä, mitkä olisivat hyödyllisiä, ei ainoastaan Bangladesissa, vaan mitä voisimme tehdä myöskin täällä Euroopassa. Haluaisin kysyä tapauksesta, joka tapahtui viime vuoden joulukuussa. Siellä eh, fyysisesti hyökättiin eh, eh, ASIM-ryhmän vaatevalmistajien ammattijärjestön edustajia kohtaan. Ei tämä ole mikään yksittäistapaus, vaan ammattiliiton edustajia vastaan on hyökätty ja haluaisin kuulla ehkä kommentin tästäkin ja mitä on tarkoitus tehdä tällaisten hyökkäysten osalta. Ja sitten puhuitte myöskin uudistuksista, että lainsäädäntöä parannettaisiin, eh, millaisia määräyksiä tarvitaan ja miten sitten valvotaan. Tämä on edelleen suuri kysymys. Ja mikä nyt sitten olisi mielestänne eh, tapa edetä tässä näiden tarkastusten ohella, jotka mainitsitte. Mutta sitten eh, nämä korvaukset, eli siis kuinka paljon rahaa on käytetty Eli siis puolet näistä rahoista on maksettu, siis puolet omaisista on saanut korvauksia vai kaikki ovat saaneet vain puolet kyseistä summasta. Niin. Ja sitten kysymys ei liity suoraan Ranaplaasaan, vaan ylipäätään vaateteollisuuteen. Saksan hallitus julkaisi eilen tutkimuksen, jossa todetaan, että TTIP niin siis eilen julkaistiin tutkimus äh, Saksan hallituksen taholta, että TTIP eli EUn ja Yhdysvaltain kauppasopimus saattaisi vaikuttaa äh, kielteisesti äh, Bangladesin vaateteollisuuteen ja työpaikkoihin siellä. En ole täysin varma, oletteko nähnyt tätä? No siis tämä julkaistiin eilen, mutta voisitteko kenties kommentoida sitäkin? Kiitos. Paljon kiitoksia, David. Um. Firstly, thanks to Her Excellency for... Kiitos suurlähettiläälle tästä hyödyllisestä puheenvuorosta. Minulla on neljä kysymystä. Osittain ne menevät päällekkäin aikaisempien kysymysten kanssa. Ska Kellerin esittämä kysymys. Haluaisin tietää, kuinka riippumattomia nämä ammattijärjestöt ovat Bangladesissa. Ja ilmeisesti myös hallitus painostaa. Minä haluaisin tietää, mitä on tehty, että voidaan taata ammattijärjestöjen toiminnan vapaus. No sitten nämä tutkijat, suurlähettiläs sanoi, että heitä palkataan lisää, mutta olen komission kommenteista ymmärtänyt, että 200 tarkastajaa lisää olisi pitänyt palkata vuoden 2014 loppuun mennessä, mutta on huolestuttavaa, että nyt ei pidetä kiinnitetä huomiota näin tärkeään asiaan, koska palkattu, näitä, on palkattu näitä tarkastajia, mutta he eivät ole olleet paikan päällä. Karimin kysymys on tärkeää että sanomme, että tämä ei ole ainoastaan Bangladeshin ongelma, vaan myös eurooppalainen ongelma. Ja haluaisin tietää, kuinka vahva jälleen myyjen sitoumus on. Ovatko he yhtä sitoutuneita kuin puolitoista vuotta sitten? Ja sitten mainitsitte kuluttajat, jotka joutuvat maksamaan ehkä vähän enemmän. Oletteko seurannut hintoja, ovatko ne laskeneet, nousseet? Miten jälleen myyjät suhtautuvat näihin paineisiin, jotka kohdistuvat tuottajiin? Ja sitten myös hintaan liittyen vain eri aihe. Komissio sopi viime vuonna Bangladesin hallituksen kanssa että tulleja vähennettäisiin, mitä turvalaitteisiin tulee, palosammuttimet ja niin edelleen. Onko se vaikuttanut näiden tuotteiden tuontiin? Tuodaanko näitä enemmän kuin tulleja on laskettu ja tämä on sitten ollut kustannustehokkaampaa? Vielen Dank, Frau Botschafter. Kiitoksia paljon arvoisa suurlähetteessä, että saavuitte paikalle ja mahdollistatte tämän keskustelun. Minulla on yksi lyhyt kysymys. Työoikeus liittyy hyvin tiiviisti demokraattiin demokraattisiin oikeuksiin. Onko tässä tapahtunut edistystä ja millaista kehitystä on nähtävissä? Kiitos. Merci, merci pour, euh, pour... Euh. Kiitoksia, kiitoksia tästä esityksestä. Minä toistaisin sen, mitä David ja Keller mainitsivat eurooppalaisten yritysten vastuuseen liittyen. Ensimmäinen kysymykseni oli siis se, että huomioon ottaen, minkälaista edistystä on tapahtunut työoikeuden alalla Bangladesissa, onko joitakin muutoksia tapahtunut niin, että tilaajat ovat siirtyneet toisille markkinoille, toisille mantereille. Äh, tiettyjä merkkejä siitä, että alihankintaa tehtäisiin nyt Afrikasta, erityisesti Etiopiassa. Ja amerikkalaiset ja eurooppalaiset tilaajat siis olisivat tehneet sopimuksia toisaalle. Ja sitten toinen kysymys, että voisimme nämä äh, muualle suuntautumiset äh, välttää estää tällaisten maiden osalta, jotta siirryttäisiin näihin maihin, joissa oikeuksia ei kunnioiteta? Pitäisikö meidän OECDn ohjelinjojen kaltaisia due diligence-tarkastuksia harjoittaa? Eikö meidän pitäisi pyrkiä pyrkimään enemmänkin aihe, luomaan tilanne, jossa yrityksessä due diligence on pakollinen, että työläisten oikeudet turvataan? Yeah. Kiitoksia paljon Maria Stem, Rova Miner. Madam Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia äh, Rova Suurlähettäis, että olette täällä mukana tässä keskustelussa. Arvostan sitä todella. Äh, Hollannin tv äh, on nyt käynnissä sarja tekstiliteollisuudesta ja puhutaan siis tekstiliteollisuuden taistelusta ja siellä nyt nähdään, että kuinka moni asia vielä menee pieleen Bangladesissa ja kuinka eurooppalaiset yritykset eivät tee riittävästi ja myöskin ostavat tuotteita, joita lapset ovat valmistuneet. 2013 allekirjoitettiin kestävyyssopimus ja pyrittiin myöskin parantamaan työntekijöiden oikeuksia, yrityksen vastuuta ja paloturvallisuutta. Ja nyt kaksi vuotta Rana Plazan tuhon jälkeen, niin haluaisimme kuulla uudistusten edistyksestä. Bengalin hallitus lupasi, että tällainen draama ei toistu enää ja nyt pyritään parantamaan rakennusten turvallisuutta ja tehtaiden paloturvallisuutta. Pyritään samanaikaiseksi parempia sääntöjä ja työskentelyolosuhteita siten, että tehdään parempaa yhteistyötä myöskin ammattijärjestöjen kanssa. Kuitenkin viime vuoden heinäkuussa tekninen edistyskertomus julkaistiin kestävyyssopimukseen liittyen. Ja yksi edistyksistä on se, että ammattiliittoja on entistä enemmän mutta alueen raportit eivät kuitenkaan ole yhtä luottavaisia. Ammattijärjestöt käsittelevät tilannetta ja suhtautuvat kriittisesti edistyksiin. Sanotaan, että hallituksen ja ammattijärjestöjen välinen suhde on heikentynyt. Ensimmäinen kysymykseni on, mitä Bengalin hallitus tekee ottakseen ammattijärjestöt paremmin mukaan ja parantaakseen tekstiilitehtaiden äh, henkilöstön työolosuhteita. Nyt näyttää siltä, että on keskitytty yksinkertaisiin toimenpiteisiin. Esimerkiksi paloturvallisuudesta on totta kai tärkeää, mutta uskomme kuitenkin, että on tärkeää keskittyä pitkän aikavälin tavoitteisiin, jotka Bangladesh on asettanut. Työolosuhteita täytyy parantaa, lapsityövoimaa ei saa käyttää ja kansainväliset yritykset, jotka tuottavat vaatteita Bangladesissa, joutuvat myöskin kantamaan vastuunsa. Ja mielelläni luen tämän raportin, josta kollega Keller juuri puhui. Sitten toinen kysymykseni liittyy siihen, että miten Bangladesin hallitus pyrkii toimimaan kestävyyssopimuksen pohjalta, varsinkin kansainvälisten yritysten kanssa. Tämän hollantilaisen dokumentin tekijät puhuivat yrittäjän kanssa, joka investoi turvallisempaan ympäristöön työntekijöilleen. Ja hän, hän on tässä menettänyt asiakkaita. Totta kai on hienoa, että yritykset kantavat vastuunsa, mutta ei kuitenkaan aita, että kestävyyssopimuksen täytäntöönpano tässä ei toimi. Viimeinen kysymykseni on se, että haluaako Bangladesin hallitus pitää kiinni standardeista ja pitäisikö tässä nyt työntekijöitä ennemminkin suojella lainsäädännön kuin hyvän tahdon kautta. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Ja nyt annan puheenvuoron sitten komissiolle. Madame Hensei kauppapääosastolta. Yeah, thank you very much uh, for giving me the floor. Kiitos, että saan puheenvuoron. Kiitos myös suurlaettelille hänen edistymisraportistaan. ja otamme tämän asian erittäin vakavasti. Me seuraamme edistystä paikan päällä. Suurlähettiläs mainitsi jo tapaamiset, myös korkean tason tapaamisen viime vuonna. Meillä on Ilon kanssa myös hanke, jossa tarkastellaan tilannetta. Ja tästähän syntyy myös tämä tekninen edistymisraportti. Me tulemme matkustamaan Bangladeshiin helmikuussa seurantamissiolle. Katsomme, mitä on tapahtunut korkean tason tapaamisen jälkeen syksyllä. Kun tarkastelemme tilannetta, niin olemme samaa mieltä siitä, että työoikeuksia suojellaan paremmin nykyään äh, rakennusten rakenteita on parannettu, mutta kuitenkin on selvää, että joillakin aloilla vielä on tarvetta tehdä parannuksia. Neljä kohtaa. Ensinnäkin toimeenpanoasetus. Jos toimeenpano ei, mitä enemmän toimeenpanaa, niin, tai jos ei toimeenpanna, niin toki, toki tätä ei voida toteuttaa tehtailla korkean tason tapaamisessa on luvattu, että nämä asetukset hyväksytään viiv- ilman viivästyksiä. Se on siis prioriteettikysymys. Lisäksi me kuulemme eh, myös siitä, että työntekijöitä ahdistellaan niin on erittäin tärkeää, että eh, hallitus tarkastelee tätä. Ja asiassa kirjassa myös on luvattu näin hallituksen taholta. Ja Ilon kanssa on myös päätetty riitojen ratkaisun menettelystä, mutta enemmän täytyy tehdä enemmän. Ja jotkut viimeaikaiset tapahtuvat olet huolestuttavia. Esimerkiksi mitä vientiin tulee, on tärkeää, että työntekijöillä on joka puolella samat oikeudet ja tämä on erittäin tärkeää ja tässä tarvitaan enemmän edistystä ja minä odotan mitä on tehty, koska lainsäädäntöäkin valmistellaan tästä asiasta. Ja sitten toki me tarvitsemme enemmän tarkastajia, mutta olen samaa mieltä, että ei ole helppo löytää hyviä tarkastajia kouluttaa heitä. Tämä on jatkuva prosessi. Mielestäni on hyvä, että on palkattu lisää tarkastajia, mutta tarvitsemme vielä enemmän koska kun tarkastajat ovat paikalla, niin heidän täytyy ottaa myös yksityisen sektorin aloitteita työn piirinsä. Ja myös valtion viranomaisten täytyy siis seurata näiden tehtaiden turvallisuutta. Kiitos. Ah, ähm. Paljon kiitoksia. Ja nyt sitten annan puheenvuoron suurlähettiläälle. Saatte nyt vastata näihin kysymyksiin. Uh, thank you very much. Paljon kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Minua rohkaisee hyvin paljon se, kuinka paljon mielenkiintoa salissa ilmeni, kuinka paljon kysymyksiä tuotiin esiin. Se osoittaa, että te olette meidän rinnallamme. Tässä ei ole kyseessä se, että olisi me ja te, kyseessä on vain me. Se täytyy muistaa. Olen maininnut monia edistysaskelia joita on sopimuksen laatimisen jälkeen saatu aikaan puolentoista vuoden aikana ja sanoisin, että joillakin aloilla kyseessä on jatkuva työ, keskeneräinen työ. Eräät viittasivat jo tähän, että prosessi jatkuu. Meille kaikkein tärkeintä on se, että sitoudutaan siihen, että prosessi todellakin jatkuu, sillä parannukset eivät ole koskaan valmiit. Ja tämä on tilanne, jossa meillä on hyvin paljon haasteita sellaisissakin maissa, äh, joilla on vähemmän ongelmia rakenteellisesti kuin Bangladesissa rakenteellisesti tai taloudellisesti nämä asiat ovat haastavia, joten pyytäisinkin olkaa kanssamme, tukenamme. Kuten edustaja Monika mainitsi, meillä on helmikuussa seurantakokous, olemme valmiita tähän ja jos valiokunnan jäsenet haluavat osallistua kokoukseen, toivotamme teille tervetulleeksi ja näette, minkälaista edistystä on tapahtunut, mitä haasteita on. Vastaisin muutamiin kysymyksiin. En kaikkia pystynyt kirjaamaan ylös, niitä oli niin monta. Ja haluaisin pystyä vastaamaan ja hyvin ö, otan myöskin kritiikkiä vastaan, jos joku haluaa minua korjata näissä asioissa. Ö, Ö, näihin kysymyksiin, joita edustajat halusivat, jossa edustajat halusivat lisätietoa työoikeuteen liittyen. Meillä on uuden työoikeuden suhteen toimeenpano ohjeet ja nämä ohjeet ovat nyt valmistelussa viime vaiheessa ja ne pian esitellään kolmikanta ryhmälle tässä on kaikki, mitä tällä hetkellä voin sanoa siitä kolmikanta komitealla nämä pitää ensin kuulumista varten esitellä. Sitten toinen asia, työlaki 2014 on nyt luonnosteltu ja sen on hallitus hyväksynyt ja oikeusministeri käsittelee sitä, kuten muissakin maissa, kuten tiedätte, oikeusministeriön täytyy uutta lainsäädäntöä käsitellä ennen kuin se lähetetään parlamentin hyväksyttäväksi. Joka tapauksessa työntekijöiden järjestöt valmisvaatealalla ovat aina toimineet. Heillä on ollut järjestäytymisoikeus jo olemassa olevan lainsäädännön alla, joten tämä mielestäni ei pitäisi olla ongelma. Me olemme keskustelleet asiasta jo aikaisemminkin. Ähm, Oktober 28 seurannassa me emme aina voi puhua ammattijärjestöistä juuri siksi, että nämä kansainväliset tehtaat tai yritykset, jotka ovat tehneet aikaisemmin jo valmisvaatesektorin osalta sopimuksia Bangladesin kanssa, eivät tällaista ammattijärjestökäsitettä käyttäneet, mutta me olemme vedonneet sen puolesta ja me olemme korostaneet, että työntekijöiden äm, hyvinvointijärjestöt ovat ammattijärjestön kaltaisia, joilla on oikeus käydä työmarkkinaneuvotteluja. Me emme halua kansainvälisten yritysten kanssa ryhtyä ähm, riitoihin tai muiden maiden, mutta äh, vuoden 2014 työoikeuslainsäädäntö sektoria koskin on jo hyvin lähellä. Se on pian valmis. Ja sitten tässä oli myös hyvin tärkeä asia, joka tuotiin esiin sektoria koskien. Työ ei ole nyt aivan valmista. tarkastusten osalta, mutta kuten jo mainitsin, 1187 tehdasta on jo 1187 tehdasta on siis jo tarkastettu ja 180 on työn alla. Eli te kysytte myöskin liittyen tähän äm, julkiseen äh, tietokantaan ja sen avoimuuteen koskien valmisvaatesektoria. Ähm, tämä tietokanta on valmis ja raporttitarkastuksista syötetään sinne. Toivottavasti vastasin kysymyksiinne. Äh, edustaja Sakarin poistui jo, mutta vastauksena tarvitsemme jatkuvaa sitoumusta ja liittyen siihen, mitä eurooppalaiset yritykset voivat tehdä, uskoakseni eh, moraalinen vastuu niin kutsutusti on olemassa ja he voisivat, eh, yritykset voisivat tutkia sitä, mitä voivat tehdä. Tässä haluaisin myöskin mainita, että meillä oli 30. syyskuuta 2013 takaraja ja 30 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria on korvauksina jo maksettu ja 9 miljoonaa vielä maksamatta. Yksi eurooppalainen yritys Primark on tarjonnut kaksi miljoonaa korvauksia itse ja uskoakseni muut yritykset tulevat tekemään samoin. Eli tämä Ilon kanssa yhteistyössä luotu kompensaatiorahasto tulee kyllä käyttöön. Sitten esitin kysymys myös siitä, ovatko kaikki perheet ja uhrit päässeet korvauksen piiriin vai onko näin tapahtunut vain osittain. Sanoisin, että viime syyskuuhun mennessä 2848 pyyntöä on saatu ja 2798 tapauksessa ensimmäinen maksu on jo tehty ja 30 prosentissa jäljelle jääneistä tapauksista todennäköisesti ennen tämän vuoden huhtikuun loppua loppukorvaus voidaan maksaa, siis asiat nyt etenevät. Um, Madam Keller, of course, you know, we do agree that much remains Edustaja Kelle, olemme aivan samaa mieltä siinä, että paljon vielä on tehtävänä ja kuten sanoit, Euroopan unionilla on tässä suuri vastuu ja olemme iloisia siitä, että ymmärrätte tämän. Te erityisesti kysytte ASIM-ryhmän onnettomuuteen liittyen. Tietääkseni tutkimukset ovat yhä käynnössä ja on tapauksia, joissa syyllinen vastuullinen on jo saatu oikeuteen uutta lainsäädäntöä ei tämän eteen tarvitse luoda, mutta yhä epäreiluja työmenettelyjä on olemassa ja työ tuomioistuimissa on tehtäiden omistaja vastaan useita oikeustapauksia vireillä ja tutkimus monissa tapauksissa jatkuu, eli myöskin tietojeni mukaan takaisin saamieni tietojen mukaan 39 ähm, ammattijärjestöihin kohdistuvaa syrjintätapausta on havaittu ja kaikki tapaukset on tutkittu ja on havaittu, että suurin osa näistä tapauksista liittyy siihen, että ihminen on liittynyt ammattijärjestöön. Katsotaanpa. David Martin, te kysyitte, kuinka voimme varmistaa sen, että riippumattomat ammattijärjestöt toimivat vapaasti. Kysymyksen on melkoisen subjektiivinen, sillä lainsäädäntö on olemassa. Ja kuten sanoin, meillä on mekanismit. Tämä työdirektoraatti ja myöskin jo olemassa olevat äh, työntekijöiden järjestöt ovat olemassa ja meillä on myöskin lainsäädäntöä äh, ammattijärjestöihin kohdistuvaa syrjintää, panostusta vastaan ja äh, hallitus on ryhtynyt oikeudellisiin toimiin, joten meidän pitää mielestäni antaa tällä kaikille mahdollisuus. Ei vielä ole aika todeta, kuinka tilanne on ammattijärjestöjen kohdalla onnistunut. Kuten sanoin, kehittyneissäkin maissa vain 14 prosenttia ähm, tehtäiden työläisistä on ammattijärjestön jäseniä. En sano, että kaksi väärää tekee oikean, mutta äh, haluan vain sanoa, että ammattijärjestöillä on vapautensa Joten olkaa hyvä ja tarkastelkaa tilannetta kokonaisuudessaan Bangladeshin osalta. Vaikka meillä on suuria haasteita, me olemme ryhtyneet toimeen ja tämä on jotakin, mitä voitaisiin mielestäni arvostaa. Mitä tämä sopimus sitten saa aikaan, uskoakseni? Ähm, sopimus tuottaa tulosta ja meillä on Bangladesissa tämä kestävyyssopimus ja meidän täytyy jatkaa sen linjoilla. Ja Bangladesissa yhä äm, teemme töitä myöskin BGMDn kanssa, joka on tuottajien edustusta ja myöskin Euroopan parlamentin hiljattainen päätöslauselma viittasi erityisesti tähän sopimukseen. Sillä sopimus on myöskin eurooppalainen, Euroopan ulottuvuus sopimukseen pyrkiä eh, parempaan hinnoitteluun. Hinnat ovat nousseet ja tämä on Ovatko hinnat nousseet? Tämä on eri asia. Hinnat eivät varsinaisesti ole nousseet mutta usein kaikkein heikoin lenkki tuotantoketjussa ovat työläiset, mutta työläisiä tässä ei nyt ajeta ahtaalle, sillä 77 prosentilla palkat ovat myöskin nousseet. Joten sanoisin, että tämä jatkuva eteenpäin ajaminen, painostus, pääministeri on harjoittanut, on tuottanut tulosta hän ei tyydy mihinkään vähempään vaatesektorilla, eli hinnat eivät ole nousseet, mutta tuotantokustannukset ovat nousseet. Tässä viittaan siihen, mitä sanoin siitä, onko loppukuluttaja valmis maksamaan enemmän. Kuinka me voisimme nämä hyvät toiveet siirtää tuottajille ja työntekijöille eduksi? yrityksethän hyötyvät valtavasti, kun ostavat esimerkiksi kahdella eurolla teepaidan ja sitten jokin merkki jälleen myyjä myy sen suurella voitolla. Tässä on sellaisia asioita, joita ehkäpä haluaisitte pohtia ja miettiä, kuinka voisitte meitä parhaiten auttaa. Sitten luonnollisesti tähän liittyy myös työlainsäädäntökysymys. Justin jos nyt tämän nimen oikein sain, Kyseessä on demokraattinen oikeus demokraattisessa maassa ja meidän kansallinen intressimme on suojella ihmisiä ja taata heille ne oikeudet, joihin heillä on oikeus. Yritysvastuusta me jo keskustelimmekin, teen siitä jotakin huomioita. Ovatko maat sitten lähteneet pois Bangladesista, siirtäneet Ähm, tuotantoa muualle, siis yritykset. Ovatko yritykset hylänneet Bangladesin? Onneksi eivät. Sillä kyllä due diligencea tarvitaan, me teemme sen eteen töitä. Ja me emme vain halua pitää näitä yrityksiä Bangladesissa. Haluaisimme tehdä Bangladesista brändin, niin että Made in Bangladesh olisi jotakin, mistä voidaan olla ylpeitä, ja että monet yritykset tulisivat Bangladesiin sillä Euroopan unionille ja ilolle kestävyyssopimuksessa tämä on ollut asia, joka on meitä ajanut eteenpäin ja auttanut meitä ajattelemaan uudella tavalla. Me haluaisimme tehdä mahdolliseksi sen, että Made in Bangladesh olisi merkki, josta voidaan olla ylpeitä, että monet haluaisivat tuottaa tuotteensa Bangladesissa. Ja sitten liittyen tähän televisioasiaan, kyllä, aina tilaisuuksia luoda aina kun on tilaisuuksia luoda tuottoa, tällaista voi esiintyä, mutta lapsityövoiman bangladesissa tehtäessä ei ole. Jo kauan aikaa sitten, 20 vuotta sitten, me UNICEFin kanssa ja Yhdysvaltain avulla allekirjoittaisimme kirjoitimme sopimuksen, jonka mukaan Bangladesin tehtaat eivät saa käyttää lapsityövoimaa ja olen täysin varma siitä, että Bangladesissa ei valmisvaatesektorilla käytä lapsityövoimaa. Hyvä puheenjohtaja, tiedän, että meillä ei ole paljonkaan aikaa, mutta minulla on myös tärkeää todeta nämä asiat. Kansallinen lainsäädäntö suojelee ihmisiä. Me emme halua työläisiämme, jotka ovat omia kansalaisiamme jättää vain yritysten armeliaisuuden varaan. Me olemme hyvin tarkkoja tässä. Tässä pyrin vastaamaan kaikin kysymyksiin. Jos jokin jäi vastaamatta, esittäkää se uudelleen. Ehkäpä en kaikkia kysymyksiä tässä saanut ylös, vaikka olisin niin halunnutkin. Kiitoksia puheenjohtaja. Paljon kiitoksia rouva suurlähettiläs. Oli erittäin suuri ilo, ilo kuulla teitä, teitä täällä ja nyt myöskin aloittaa keskustelut työolosuhteiden paranemisesta Bangladesissa. Mutta niin ikään eurooppalaisten yritysten vastuun lisääntymisestä sen tulisi olla seuraava askel. Se, että kutsuttaisiin eurooppalaisia yrityksiä tänne ja painostettaisiin niitä kantamaan vastuunsa. Paljon kiitoksia Jälleen kerran kaikkea hyvää ja pysytään yhteydessä. Kiitoksia. Okay, dear colleagues. No niin, hyvä. Arvoisat kollegat, jatketaan. Seuraava kohta on komission esittely ISDSstä. Meillä oli mahdollisuus käydä keskustelua komission jäsen Malmströmin kanssa viime viikolla Strasbourgissa. On tärkeää myöskin suurelle yleisölle puhua kuulemisprosessin tuloksista ja totta kai myöskin pohtia sitten jatkoa, koska ei ole mikään salaisuus, että jotkin kriittisistä kohdista, joita kuulemistuloksissa mainitaan, ovat myös mukana päätöslauselmassamme ISDSstä vuodelta 2011, joten enemmän tai vähemmän kyllä tiedossa. Ja tässä nyt on se ratkaiseva kysymys, edessä, että miten voidaan jatkaa, miten seurataan tätä tilannetta ja mikä on nyt tämän ongelmallisen asian tilanne. Olen erittäin tyytyväinen, että Jean-Luc Demarty kauppapääosastolta on täällä, kertoo kuulemisprosessista ja sen seurannasta ja sitten ehkäpä annan nyt tässä puheenvuoron sinulle. Strasbourgissa koordinaattorit jo puhuivat. Täällä nyt kaikki ovat tässä listalla mukana, joten Jean Lyksinä saat nyt puheenvuoron. Paljon kiitoksia puheenjohtaja, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet. Teillä on ollut ensimmäinen epävirallinen kokous, jossa käsiteltiin sijoittajan suojaan liittyvää kuulemista ja siis ISDS tässä, eli kyseessä on siis tämä sijoittajan ja valtion välinen riitojen ratkaisu TTIPissä viime viikolla komission jäsen Malmströmin kanssa Strasbourgissa. Ja hän kertoi tästä raportista heti kollegion kokouksen jälkeen. Ja nyt tässä olen iloinen, että voin jatkaa tästä, jos sallitte, että tämä on nyt ensimmäinen niistä kokouksista, jossa käsitellään tätä aihetta. Ja ISDS liittyy selkeitä huolenaiheita, joita tässä talossa ja myöskin muualla on esitetty. Ja ymmärrän hyvin, että meidän täytyy tarkastella tätä myöskin yksityiskohtaisesti. Tämä raportti on ainoastaan ensimmäinen askel prosessissa. Tavoitteeni tänään on alkaa valmistella maaperää tälle prosessille ja kuuntelen tarkasti tämän valiokunnan arviota. Monet ovat jo käyneet läpi nämä 140 sivua tästä raportista tai osan siitä ja näette, että tämä on kuulemisprosessin esitystapa ja mitään poliittisia suosituksia tässä ei ole. Tässä pysytään fakta pohjalla, jotta saadaan, saadaan rehellinen keskustelu teidän ja jäsenvaltioiden kanssa seuraavien kuukausien aikana. Me tarvitsemme selkeän yhteisen diagnoosin ennen kuin alamme keskustella konkreettisista aiheesta ja tämä myöskin antaa komissiolle mahdollisuuden kehittää konkreettisia ehdotuksia TTIPiin liittyen ja sitten jotta siitä voidaan keskustella edelleen. Kuulemisessa komissio esitti 13 kysymystä eh, liittyen ISDS ja sijoittajan suojan TTIPissä. Nämä eh, liittyvät suojatoimenpiteisiin ja myöskin tähän sijoittajan ja valtion välisen riitojen ratkaisumenetelmään. Selkeyden vuoksi jokaiseen kysymykseen liittyy selitys, miten asian tarkoitus säädellä ja miten tämä tapahtuu komission ehdotuksessa tämänhetkisen järjestelmän verrattuna tavoitteena oli löytää näkemyksiä Mm, siihen, että äh, miten äh, valtio pystyy tässä sijoittaja suojaamaan. Tarkoituksena oli löytää näkemyksiä mm, siinä kohdin, että miten voitaisiin tehdä parannuksia 12 äh, osa-alueella, josta kysymykset esitettiin. Ja nyt sitten puhun joistakin erityispiirteistä tässä kuulemassa. Komissio sai 150 000 vastausta ja tämä on ollut kaikkein korkein komission palvelujen kuulemisissa. Suurin osa eli 145 000 tai 7 prosenttia mm, toimitettiin yhteisesti erilaisten verkkoformien kautta. Nämä luokiteltiin yhteisiksi kollektiivisesti analyysi syistä ja haluan vahvistaa teille, että niitä tarkastellaan yhtäläiseltä pohjalta huolimatta siitä, että mitään teknisiä selvityksiä ei tehty, niin suurin osa vastauksista liittyi näihin yksityisiin ehdotuksiin. Siellä oli kahden tyyppisiä toteamuksia. Ensinnäkin, jotka vastustavat tai esittävät huolenaiheita TTIPin yleensä ottaen. Sitten toiset liittyivät huolenaiheisiin sijoittajasuojaan yleensä ottaen tai sijoittajan suojaan TTIPissä. Mutta siellä oli myöskin yksityiskohtaisempia vastauksia vastauksia tuli 450 yrityksestä, myöskin kansalaisjärjestyksestä, erilaisista järjestöistä. Nämä osoittavat erittäin laajan näkemyksen. Joidenkin mielestä lähestymistapa ei ole riittävä sääntelymielessä ja sitten toiset ovat sitä mieltä, että sijoittajien suojelua ei pitäisi vähentää liikaa. Kansalaisjärjestöt ja ammattiliitot pitivät sääntelyyn suojaa riittämättömänä, kun taas yritykset vastustivat enemmän sijoittajan suojaa. Kun ajatellaan näitä 12 kysymystä, joita komissio esitti sijoittajan suojan liittyen, näkemykset ovat melko samankaltaiset. Kun ajatellaan näkemyksiä ja konkreettisia ehdotuksia, tässä voidaan identifioida neljä osa-aluetta, jotka edellyttävät lisäkeskusteluja. Tämä ei tarkoita sitä, että täällä ei olisi mitään muuta, mistä pitäisi keskustella, mutta nämä neljä asiaa äh, tai aihepiiriä ovat ensinnäkin äh, sääntelyn äh, mahdollisuus ja tässä nyt käydään keskustelua siitä, että pitäisi saada tasapaino oikeanlaiseksi, kun ajatellaan sijoittajan suojaa ja sääntelymahdollisuuksia. Ja nyt sitten esitettiin huolenaiheita tämän oikeuden ylläpitämiseksi. Miten tämä jakelijat toimivat käytännössä? Tämä liittyy legitiimisyyden puutteeseen tällaisten kysymysten ratkaisemisessa. Meidän täytyy tarkastella tarkemmin, miten näitä sääntöjä täytyy kunnioittaa. Sitten ISDSn ja paikallisten tuomioisten välinen suhde, ja tämä otettiin vastauksessa erittäin usein huomioon, mutta mitään ehdotuksia ei ole, miten näitä huolenaiheita tulisi käsitellä. Ja sitten neljäs ISDS-päätöksen tarkastelu. Ja tässä voidaan osoittaa, että laajasti tuetaan sitä, että pitäisi olla jonkinnäköinen mekanismi, mutta pohditaan myös sitä, että miten tämä tehdään. Myöskin tässä puhutaan ISDS-tuomioistuimen avoimuudesta. Kansalaiset eivät tiedä tai eivät myöskään luota ISDS-sään. Nämä tuntemukset eivät aina pohjaudu kokemuksiin ISDSstä, mutta kuitenkin ovat osoitus siitä, että tämä pelottaa ihmisiä ja huolettaa heitä. Tämä täytyy ottaa huomioon, kun puhumme näistä analyyseistä. Mutta meidän täytyy puhua myöskin nyt sitten näistä suojatoimenpiteistä. Ja Malmström totesi jo, että komissio aikoo nyt keväällä tehdä ehdotuksen ISDS ja TTIPin liittyen – ennen kuin se esittää virallisen ehdotuksen Malmström äh, haluaa myöskin kuulla tätä valiokuntaa eri vaihtoehdoista. Joten myöhemmin näitä äh, käsitellään yksityiskohtaisemmin ja pyritään samanaikaiseksi laaja konsensus eri instituutioissa, mutta nyt tällä välin on tärkeää, että meillä on komission ja parlamentin välillä prosessi, jotta voidaan käydä läpi ISDSn liittyviä asioita, ja tämä voidaan tehdä seuraavassa Intan kokouksessa, mutta valmistelemme myöskin epävirallisia kokouksia ja myöskin work, workshoppeja, seminaareja. Kuuleminen osoitti myöskin huolenaiheet, joita kansalaiset ovat esittäneet. Nämä menevät TTIPin mm, alueen ulkopuolelle koskettavat siis teitä yleensä ottaen. Ja 97 prosenttia kaikista vastauksista liittyi tähän. Ja yleensä ottaen tässä kansalaiset vastattavat sekä TTIPiä ja ISDSstä. Ja tässä syyt liittyvät tai ovat hyvin erilaiset ja tämä osoittaa hyvin selvästi, että meidän täytyy parantaa viestintää TTIPistä. Tärkeät askeleet, jotka on jo otettu, jotta avoimuutta voidaan lisätä TTIP-neuvotteluissa, ovat avainelementti. Ja nyt tässä nähdään selvästi, että komissio haluaa tarkastella tiettyjä osa-alueita TTIP sopimuksessa ensimmäistä kertaa kahdenvälisissä neuvotteluissa komissio julkaisee lainsäädännöllisiä ehdotuksia neuvotteluprosessin aikana. Me julkaisemme myöskin niin sanottuja TTIP-kannanottoja, jotka äh, selvittävät äh, lähestymistavan neuvotteluissa mm, epäteknisessä muodossa. Tämä äh, aloite, avoimuusaloite johtaa sitten siihen, että nämä saadaan myöskin verkon komissio pyrkii poistamaan myytin, joka liittyy näihin neuvotteluihin. Joten tässä oltiin hyvin huolissaan. Nämä menevät ISSn ulkopuolelle ja komission jäsen Malmström tässä pyrkii lähtemään puhtaalta pöydältä. Me, meidän täytyy nyt keskittyä siihen, että EU:ssa sisäisesti päästään sopimukseen, mikä on EUn lähestymistapa ISDSstä TTIPissä. Joten neuvottelut ovat vielä lähtövaiheessa, niin kuin vuonna 2014. Meidän täytyy päättää EU:ssa, minkälaisen lähestymistavan otamme. Ja tässä kuitenkin sääntelyä täytyisi täytyisi jatkaa ja myöskin sijoittajan syö ottaa huomioon. Ja meidän pitäisi nyt saada tämä hoidettua oikein. Ja haluaisin vielä painottaa myöskin Cecilia Malmströmin sitoumuksen. Ja hän totesi, että TTIP, josta komissio neuvottelee, tulee olemaan sopimus, joka on hyvä kansalaisille, hyvä kasvulle ja työpaikoille täällä Euroopassa. Se on sopimus, joka vahvistaa Euroopan vaikutusvaltaa maailmassa ja auttaa meitä suojaamaan meidän standardejamme. Euroopan komissio ei koskaan edes pohtisi sopimusta, joka äh, rajoittaisi äh, hallitustemme mahdollisuutta säännellä. Näin eivät jäsenvaltiot tekisi eikä Euroopan parlamentti tekisi. Ja on kriittistä, että keskustelua käydään. Ilman rakentavaa mukanaoloa ne emme voi saavuttaa yhteistä tavoitettamme, mikä on se, että pitää määritellä se, mikä on Euroopan etujen mukaista, kun neuvottelemme tästä Yhdysvaltain kanssa. Kiitoksia tarkkaavaisuudestanne ja odotan kysymyksiänne tämän julkisen kuulemisen tuloksista. Kiitoksia. Uh, Kiitos. Mainitsen kuulemistilaisuuden ISDSstä 27. päivä kello 15 iltapäivällä Juri-valiokunnan kanssa. Siellä on asiantuntijoita paikalle 27. päivä tammikuuta kello 15. Rova Seifer ensin. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia. Ähm, herra Dömahti tästä esityksestänne. Me olemme kaikki saaneet tietää kuulemisen tulokset ja uskoakseni äm, meillä on samankaltaisia ajatuksia. Pyytäisin, että komissio olisi äärimmäisen varovainen tämän asian kanssa, sillä olemme nähneet, minkälaisia seurauksia on sillä, että läpinäkyvyyttä ja avoimuutta ei harjoiteta äh, TTIPn neuvottelumandaatin kohdalla näin kävi, asiakirjoja ei saatu ja näin edespäin. Ja tämä aiheutti sellaisen tilanteen, että tällä hetkellä on erittäin paha väärin ymmärrys vallalla parlamentissa eräiden parlamentin jäsenten ja julkisen mielipiteen parissa. Olemme kaikki tämän kohdanneet kentällä, kun olemme vaalikampanjaa Euroopan parlamentin vaalin alla harjoittaneet. Tämä TTIP-sopimuskysymys tulee erittäin usein esiin ja hyvin suurta huolta ilmenee työllisyyden ja muiden sektoreiden seurauksien suhteen. Eli komission pitäisi olla äärimmäisen varovainen, sillä jos tällainen ISDS otetaan mukaan TTIP-sopimukseen, ja sanon todellakin jo, sillä tällä hetkellä tämä ei ole vielä lukkoon lyötyä. Kyseessä pitäisi olla sellainen ISDS, joka vastaa tarkkoja ehtoja, jotka, joka olisi hyvin tarkasti rajattu. Me tarvitsemme vakuuksia ja selkeä, selkeitä sitoumuksia komissiolta. Meillä on tiettyjä asioita, joita emme voi ylittää, hyväksyä. ISDS ei missään tapauksessa saa jäsenmaiden säätelyoikeuksia rajoittaa työoikeuden, terveyden tai muiden politiikkojen alalla. Nämä ovat niitä linjoja, joita me emme voi ylittää. Ja myöskään tämä ei saa korvata kansallista oikeudenkäyttöä. ISDS ei saa aiheuttaa sitä, että meillä olisi äm, läpinäkyvätön järjestelmä, josta mitään tietoja ei saada sen toimintaan liittyen, eikä myöskään ISDS saa olla sellainen, että se helpottaa postilaatikkoyritysten toimintaa. Meillä on nämä tietyt rajat, joita emme voi ylittää. Ja sitten meillä on tiettyjä äm, muitakin ehtoja. ISDS pitää olla läpinäkyvä joustava pk-yritys täytyy ottaa paljon paremmin huomioon. ISDS täytyy olla avoin, yleisöllä pitää olla siihen pääsy, sen pitää suojella äm, jäsenmaiden oikeuksia aivan kuin sijoittajien oikeuksia. Kiitoksia. Kiitos. Edustaja Seku. Grazie, presidente. Eh, ringrazio. Kiitos, puheenjohtaja. Haluan kiittää herra de Marttia tästä analyysistä, jonka hän meille esitti henkilökohtaisesti. Se oli mielestäni erittäin mielenkiintoinen. Hän esitti sen erittäin objektiivisesti ja tasapainoisesti. Tämä koskee myös niitä arkaluontoisia askeleita, joihin täytyy ryhtyä. Haluaisin lyhyesti muistuttaa, että EUn jäsenvaltiot ovat jo sitoneet lähes 1400 tällaista sopimusta myös USAn kanssa. Nämä on solmittu 1960-luvun jälkeen. Tässä ei ole kysymys mekanismista, jota ei olisi vielä kokeiltu ja jota ei olisi analysoitu. Mitä Euroopan unionin politiikkaan tulee, tämä nähtiin myös Kanadan kanssa tehdyssä sopimuksessa, niin pyritään suojelemaan kansainvälisiä sijoittajia. Minulla on sellainen käsitys, että komissio haluaa näyttää, miten järjestelmää voitaisiin parantaa. Tähän suuntaan tehdään töitä. Se on tietysti myös järkevää, mutta minulla on sellainen käsitys, että nyt työstetään jo uusia sääntöjä. Tämä voi olla tärkeä merkki, kun esimerkiksi puhutaan tuomareista, päätöksien täytyy olla avoimia ja toki rajoja myös tarvitaan, mutta valinnan täytyy ennen kaikkea olla puolueetonta. Ja sitten tarvitaan käytännössääntöjä. On myös tärkeää, että perustetaan valitustuomioistuin. No, minä en tässä nyt halua kritisoida konsultaation tuloksia – tai jotenkin vähentää niiden merkitystä. Mutta 80 prosenttisesti vastaukset ovat tulleet vain Saksasta, Itävallasta ja yhdistyneestä kuningaskunnasta. Ehkä tätä tulisi vähän pohtia. Miten voi olla, että näin on käynyt? Entä jos on identtisiä vastauksia? Mitä sitten on tapahtunut, jos ne menevät päällekkäin? On toki loogista, että meidän täytyy keskustella kaikesta. Tämä on parlamentin, komission ja muiden tahojen tehtävä. Mutta haluaisin painottaa Jos kyseenalaistetaan tämän sopimuksen olemassaolo-oikeus, niin silloin kyseenalaistetaan myös Lissabonin sopimus. 1402 välistä sopimusta investointisuojasta, sijoitussuojasta ovat vielä voimassa ja siellä on voimassa myös ISDS-mekanismeja. Jos me nyt kyseenalaistamme tämän kaiken, niin sillä olisi dominoefekti Ja tämä sitten olisi huono lähtökohta tulevaisuudelle muun muassa neuvottelussa Kanadan ja Singaporen kanssa ja myös investointisopimuksen suhteen Kiinan kanssa. Meillä on ensi viikolla kuulemistilaisuus yhdessä oikeusasioiden valiokunnan kanssa. Ehkä me sitten ymmärrämme hieman enemmän, minkälaisia oikeudellisia vaikutuksia tällä on. Emme sitten enää puhu ainoastaan hypoteeseista. Kiitos. Kiitoksia. No niin, hyvät kollegat, minulla on 11 puheenvuoropyyntöä, joten puhukaapa tiiviisti ja mahdollisimman lyhyesti. Edustaja Fjellner. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Kiitoksia myöskin esityksestä. On aina hyvin vaikea analysoida tämän kaltaista asiaa. 145 000 vastaa ja totesi, että he eivät pidä tästä. Ja paljon keskustellaan näistä kanteista ISDSn yhteydessä ja myöskin erilaisia vastauksia tuli, mutta sanon kuitenkin näin kampanjan, jonka Münchenin ympäristöinstituutti sai 130 000 vastausta. Ja sanonkin, että yksi tärkeimmistä asioista eh, niihin liittyen, mitä te sanoitte tänään, eivät liity ISDSään liittyviin kokemuksiin. Ja jos nyt luette tämän tuloksen, niin se on ehkä jopa aliarvioitu. Mutta yksinkertaiset asiat, kun esimerkiksi kuinka moni vastaajista oli esimerkiksi tehnyt investointeja – tavalla tai toisella 0,0008 prosenttia, eli 126 oli tehnyt näin. No 15,0001 oli sitten akateemisten ja asianajajien osuus, mutta on kuitenkin tärkeää analysoida, mihin tämä vastustus liittyy onko tämä periaatteellista vastustusta sijoittajan suojaa kohtaan sinällään tässä ISDS, koska, koska sitten se ei tietenkään lopu TTIPiin, ja me tiedämme, se liittyy sitten myöskin Singaporeen ja muihin, ja myöskin Kiinaan ja Intiaan kenties. Ja tämä on täysin uusi ympäristö. Ja sitten meidän täytyy pohtia, että liittyykö tämä ainoastaan siihen, että pitäisi tässä pysäyttää tämä rikkaisiin maihin ja ottaa, ottaa köyhät mukaan vai liittyykö tämä Yhdysvaltoihin? Meidän täytyy ymmärtää kri, kritiikki, vaikka kuten sanoitte, se ei kuitenkaan liity mihinkään todellisiin kokemuksiin. Kiitos. Minä haluan myös kiittää teitä herra De Marti. Sen lisäksi, että meillä oli myös tämä konsultaatio Rova Malmströmin kanssa, ja teillähän on selkeä aikataulu, mutta jos me katsomme nyt konsultaation tuloksia, niin täytyy tarkastella myös demokratia näkökohtia. Jos 97 prosenttia ovat skeptisiä, mitä ISDS-mekanismiin tulee, niin vastauksenhan täytyisi kuulua, että miten me työstämme tätä konsultaatiotulosta. Neuvosto sanoi eilen selkeästi, että emme ota näitä tuloksia huomioon. Jatkamme kuten aikaisemminkin. Mutta tätä kautta kuitenkin luottamus toimielimiin horjuu. Tämän minä haluaisin kuitenkin sanoa komissiolle. Me emme saa luopua tästä demokraattisesta näkökohdasta. No, mistä nyt sitten on kysymys? Totta kai tässä on kysymys siitä, että mitä me haluamme kehittää talouttamme tulevaisuudessa ennen kaikkea sisämarkkinoita ja USA-markkinoita suljetaan, mutta ISDS menee pidemmälle. Tämä on kauppapoliittinen väline. Ja kysymys kuuluu, että missä ja kuka päättää investoinnin ehdoista, miten saadaan investoijia tietyille alueille ja miten investoijia suojataan tietyillä alueille. Ja demokratian näkökulmasta meidän täytyy tarkastella normaaleja askeleita, eli miksi me tarvitsemme nyt tällä vuosituhannella tällaista kauppavälinettä, joka kehitettiin 1960-luvulla. Ja tässä kauppa yhteistyö ja investoinnit ovat hyvin erilaiset. Kävimme eilen tästä mielipiteiden vaihtoa Pascal Lamin kanssa ja meidän täytyisi nyt kysyä, onko tämä väline ylipäätään nyt sen haasteiden mukaan, mukainen, niiden haasteiden mukana, joita Pascal Lamy esitti. Ja siksi meidän täytyy mielestäni hylätä tämä Setan teksti on juuri sellainen, eli miksi me emme yhdistä tätä 97 prosenttia, jotka eivät halua tätä, eivät halua sitä myöskään setaan. Eli meidän täytyy pohtia sitä, miten me käsittelemme tätä. Meillähän nyt sitten ei voi olla setassa sellaista tekstiä, että se allekirjoituksen jälkeen on perustelu sille, miksi me tarvitsemme sitä TTIPssä. Ja meidän täytyisi nyt sanoa, että unohdetaan tämä väline. David. Thanks, Ben. Uh, uh. Kiitoksia, kiitoksia Jean siitä, että tulitte esittelemään tämän asiakirjan meille. Nyt on sanoa, että minua huolestuttaa tämä kuuleminen. Se, että tämä menisi pidemmälle kuin vain ISDS-asia ja meidän tapaamme käsitellä sitä, sillä usein sanotaan yhdistyneestä kuningaskunnasta ja Euroopan unionista, että Euroopan unioni on projekti, johon ihmiset eivät osallistu. Tässä on kuitenkin sellainen kuuleminen, johon 100 000 ovat osallistuneet komissio pidän näistä tuloksista. Kuten Christopher sanoi, äh, erittäin monet ovat osallistuneet tähän keskusteluun. Ja nyt tarvitaan kuuleminen kuulemisesta. Ja tämä on mielestäni aivan hirvittävä viesti, jonka lähetämme nyt suurelle yleisölle liittyen tähän sijoittajan ja valtion välisen riidan ratkaisukysymykseen. Kuten Jean-Luc sanoi, jotakin sen tyyppistä, että moni vastustaja vastusti tätä siksi, että ihmisillä ei ole kokemusta ISDSstä, mutta minä olen täysin päinvastaista mieltä. Ihmiset ISDS vastustavat, koska heillä on kokemusta asiasta. He eivät ehkä kaikkia teknisiä asioita ymmärrä, mutta he tietävät, että ISDS on mekanismi, joka antaa monikansallisille yrityksille eh, suhteettoman paljon valtaa eh, jäsenmaiden yli eh, ja se antaa myöskin valtaa ulkomaisille toimijoille ja investoijille. Nämä ovat ne asiat, joita ihmiset äh, protestoivat. Kuulemiset ovat äh, tuoneet esiin ne huolet, joita monilla ihmisillä on. Eräät huolet ovat perusteltuja ISDSn suhteen, että toitte äh, niitä erityisesti erillä, eräillä aloilla esiin. Kuten komission jäsen Malmström sanoi viime viikolla, vuoden 2011 huhtikuun raportti toi monia näistä ongelmista jo esiin, jotka mainitsitte, ja myöskin muitakin huoleja ISDSään liittyen. Johtopäätös, joka on vedetty ehkä liian myöhään, on se, että vakavia ongelmia on olemassa, mutta meidän pitäisi pohtia tätä ja pohtia uudenlaista paketointia, uudenlaista muotoilua, uudenlaista sanamuotoa. Tämä on erittäin tärkeää, sillä kyseessä ei ole vain pikkuasia. Tällä on perustavanlaatuisia suuria vikoja koko ISDS järjestelmän perustassa. Äh, jos TTIPn suhteen toimitaan näin, niin CET ja CETA-sopimuksen suhteen pitää tehdä samoin. No, kyllä me teemme nimenomaan näin ISDS-mekanismin su- suhteen. Mielestäni ISDS pitäisi äh, romuttaa. Äh, yksi minun lempilaulelmistani on roskiin ja alusta uudelleen, että tehdään nyt näin. Meidän pitäisi luoda sellainen järjestelmä, jossa valtiolliset järjestelmät toimivat. ISDS ähm, ei Euroopan yleisöä vakuuta näistä erittäin hyvistä syistä, jotka tässä toitte esiin. Rouva Mineur. Thank you, Mr. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen erittäin tyytyväinen, että komission Malmström äh, ottaa näin vakavasti nämä kuulemis, kuulemistulokset ja äh, vaikuttaa siltä, että hän kuuntelee ihmisiä. Kuitenkin äh, todellakin olen huolissani siitä, millaisia seurauksia komissio näkee setassa ISDS. Tämä on nyt tärkeää, että onko se sitten TTIPissä vai ei. Mikä tahansa yhdysvaltalaisyritys, joka on kiinnostunut kanadalaista yrityksestä ja melkein puolilla on, voivat käyttää ISDS. Jos komission jäsen Malmström on niin huolissaan ISDSstä, niin miksi se nyt sitten toimii vapaasti Kanadan vapaakauppasopimuksessa? Miksei sitä blokattu siellä? Ja yleensä ottaen, eikö nyt olisi aika arvioida ISDS uudestaan kaikissa vapaakauppasopimuksissa? Meillä on näitä julkisia, julkisia kuulemisia, jotka osoittavat julkisen huolen, mutta on myöskin raportti Corporate Europe Observatorin tekemänä, jossa todetaan, että yritykset saavat kriisivaltioista hyötyä. Ja tässä puhutaan siis EUn kauppasopimusten kustannuksista, piilokustannuksista, joka liittyy siis näihin ja myöskin Heinrich Böll-säätiön raportti puhuu tästä samasta myöskin ympäristönäkökulmasta. Meidän täytyy tarkastella tätä. Meidän todellakin täytyy pohtia, miten hyvin ISDS toimii, millaisen hirviön tässä olemme ottamassa mukaan. Ehdottaisin tässä kohtaa, että sääntelyyhteistyöstä ja yhteistyöneuvostoista pidettäisiin julkinen kuuleminen. Demokratia, eli siis me todellakin määräämme säännöistä ja monet sidosryhmät joutuvat niitä noudattamaan, eivät ainoastaan yritykset. Ja haluaisin myöskin selkeän aikataulun, milloin me saamme eh, tekstit ja milloin päätökset tehdään. Kiitoksia. Hyvät kollegat, pitäkää kiinni aiheesta ISDS, muuten me emme saata tätä päätökseen tänään enää. Jude. Very much. Um, I... Kiitos. Vastustus on selkeä, mitä ISDS tulee. 150 000 vastausta saatiin, mutta jotkut äh, vastaukset tulevat järjestöiltä, jotka edustavat miljoonia ihmisiä, joten ei tässä pidä sanoa, että yksi vastaus vastaa yhtä ihmistä, koska näissä äh, vastauksissa edustetaan monia ihmisiä. Ja siksi on hyödyllistä, että komissio on ottanut huomioon sen, että huolenaiheita on ja parlamenttihän on jo identifioinut aikaa sitten nämä ongelmat. Lokakuussa Italia puheenjohtajavaltiona piti kokouksen TTIPissä ja siellä italialainen ministeri sanoi, että tässä siirryttiin poliittisista päätöksistä ja sellaisiin aiheisiin, joita ei edes voida käsitellä. Ja, ja konsultaation lopputulos näyttää, että ISDS on yksi tällainen niin sanottu myrkyllinen aihe. Ja en tiedä, miten komissio pystyy nyt sitä luokertelemaan tästä ulos. Mutta haluaisin sanoa, että jos tässä katsotaan tässä tutkimusta, joka tehtiin yhdistyneessä kuningaskunnassa, niin siinä vuonna 2013 sanottiin, että ei ole todisteita siitä, että ISDS tarvittaisiin ja potentiaaliset kustannukset olisivat niin isot, että hyödyt jäisivät taka-alalle. Mitä komissio tekee valmistellessaan vaihtoehtoja? Ehdotuksia on tehty, on eri toimenpiteitä, joita voitaisiin käsitellä TTIPissä, kun puhutaan sijoitussuojasta esimerkiksi kansallisella tasolla voitaisiin käyttää toimeenpanolainsäädäntöä, jota käytetään muissa sopimuksissa. Mikä on suunnitelma näiden eri vaihtoehtojen suhtaan? Kiitos. Ja sitten kuulsa Janik Jadot. Ah. Äh. On euh, Tässä mielestäni on erittäin vaarallinen liike vallallaan eräiden kollegoiden parissa ja myöskin komissiossa suoraan sanottuna, Christophersen, oletko sitä mieltä, että ne kaikki äänestäjäsi, jotka eivät ole koko ohjelmaasi lukeneet, etkä ovat kaikkia Euroopan parlamentin tekstejä yksityiskohtaisesti lukeneet, ovatko ne sellaiset, jotka jota ei pidä ottaa mukaan. Ja kun kuulen, että kaikki ihmiset, jotka eivät ole täyttä tietoa ISDSstä saaneet, ovat väärässä, niin tämä on erittäin vaarallinen käyttös tapa tällä hetkellä. Te olette aloittaneet kuulemismenettely. Kansalaiset vastustavat tätä. Teidän pitää hyväksyä se, että ihmiset äänestävät äm, symbolien kautta. He ovat internetin välityksellä ilmaisseet kantansa. He ovat tällä hetkellä kertoneet, että he ovat vastustavat asiaa, eikä tämä johdu siitä, että he eivät tiedä asiasta mitään tai että he olisivat vain tunteellisia, eivätkä jäl- lainkaan tässä äm, pohtisi asiaa. Me emme saa luoda tällaista kuilua toimielinten ja kansalaisten välillä, jota emme enää pysty ylittämään. Äh, kun te olette kuulemisen järjestäneet jossakin muussa asiassa, äh, teitä toteaa, että yksi mielenilmaisu tuli, koska Business Europe on tätä koordinointia harjoittanut ja sitten äh, viestin lähettänyt. Emme me näin toimi. Kansalaiset antavat tässä mielipiteensä tietystä asiasta. Eikö meidän pitäisi toimia niin, että paikallishallinto ja jäsenmaat pystyvät vielä ilman yrityksiä tekemään lainsäädäntöä. Tästähän tässä on kyse meidän pitää ehdottomasti säätelyoikeusta ähm, puolustaa ISDS, ei muuten ole olemassa ISDSn ähm, koko perusperiaate on se, että julkiset päätökset voidaan asettaa äh, kyseenalaiseksi, jos kuvitellaan, että kaikki julkiset päätökset ovat hyviä, niin ISDS ei tarvita mihinkään. ISDS tarvitaan vain sitten, jos julkinen päätös ei ole hyvä ja se voidaan asettaa kyseenalaiseksi tuomioistuimessa. Emme voi todeta, että vain terveyttä ja ympäristöä suojellaan ja muita asioita ei saa asettaa kyseenalaiseksi. Tämä ISDSn perusperiaate, muutetaanpa sitä nyt tai sitten ei, on se, että tällaiset toimijat, jotka eivät ole julkisia toimijoita, pääsevät asettamaan kyseenalaiseksi julkisia päätöksiä. Te ette voi nyt pyyhkiä pois kansalaisten äm, mielenilmaisu, kansalaiset, kuluttajat, julkishallinto, monet organisaatiot, pk-yritysten edustajat ovat ISDS vastustamassa. Te ette voi kumota näitä argumentteja vain siksi, että ne ovat eri mieltä kuin te. ISDS ei ole kysymys vain, että investointia suojeltaisiin. Meidän pitää myöskin todeta, että kyseessä ei ole vain se, että tieto ei ollut tarpeeksi, ei ole kommunikoitu. Tässä on poliittinen perusperiaate kyseessä eikä mikään kommunikaation puute. Merci beaucoup, Maria. Kiitos, Maria. Je ne pourrais qu'appuyer que ce qui vient de. Kiitoksia. Voin vain toistaa sitä, mitä juuri sanottiin, mitä David äsken sanoi. Minulla olisi tässä myönteisempi lähestymistapa, sillä eilen, kuten sanottiin, meillä oli TTIPstä keskustelua ja monet sanovat, että te olette negatiivisia ja te ette äh, halua osallistua ja te vain valitatte ja äh, pitäisi olla myönteisempi menettelytapa eh, tässä keskustelussa Yhdysvaltain kanssa. Olkaamme siis myönteisiä. 140 ehm, 000 ihmistä on nähnyt vaivan, että on vastannut näin tekniseenkin kysymykseen kuin ISDS on. Ei, meidän pitäisi sanoa, että tämähän on aika hyvä asia. Myönteisellä kannalta pitäisi todeta, että vaikka tämä väline ISDS on näin tekninen, niin ihmiset ovat kiinnostuneet asiasta ja äh, nähneet vaivan osallistua tähän kuulemiseen. Tämä on ensimmäinen asia. Sitten toinen asia. Kansalaiset meille vastaavat, että he luottavat julkisiin toimiin ja siihen, että julkinen oikeudenkäyttö toimii, mutta kansalaiset eivät yksityisiin järjestelmiin luota. Tämä on toinen hyvin tärkeä viesti, joka pitää tästä ottaa opiksi. Tällä hetkellä eurooppalaiset kansalaiset usein syytetään, että he eivät usko politiikkaan, eivätkä julkishallintoon, eivätkä enää mihinkään muuhunkaan, mutta aivan päinvastoin tässä kansalaiset sanovat, että he uskovat demokratian kapasiteettiin puolustaa itseään, ja Christopherille sanoisin, että ennemminkin kuin valittaja, me olemme eurooppalaisten puolustajia. Meidän pitää tarttua tähän, koska tämä asia on jotakin, mikä asettaa demokratian arvon esille. Ja sitten kolmas asia komissiolle. Sen sijaan, että tässä eh, vetäisimme johtopäätöksiä. Me miljoonia eurooppalaisia kuluttajia ja kansalaisia pyrimme vain vakuuttamaan siitä, että ISDSn kaltainen järjestelmä on heille hyväksi. Minä sanoisin, että teidän pitäisi ennemminkin tuhannet yritykset, ei miljoonat, vaan tuhannet yritykset pyrkiä vakuuttamaan siitä, että äm, julkinen oikeudenkäyttö pystyy myöskin niiden intressejä oikein suojelemaan. Tässä pitäisi kääntää näkökulma aivan ympäri, vaihtaa näkökulmaa, ryhtyä johonkin, mikä vaatii paljon vähemmän ponnistuksia, jos Business Europein tapaatte, tarvitse vain yhden kokouksen, vain yhden. Yhdellä kokouksella te voitte heidät vakuuttaa siitä, että julkinen oikeudenkäyttö pystyy erittäin hyvin sen intressejä suojelemaan ja että se voi vihdoin julkiseen sektoriin luottaa. Kiitos. Very briefly, I... Emma, kiitos aivan lyhyesti. Mielestäni tässä on asia, jota meidän täytyisi käsitellä. Kyse on niistä ihmisistä, jotka sanovat, että en tiedä mikä on ISDS, mutta en pidä siitä, koska tämä ei ole mikään hyvä vastaus, eikä siitä voida käydä keskustelua. Ihmisille, joilla sanotaan näissä kampanjoissa, että se vaikuttaa esimerkiksi sinun julkisen terveydenhuoltoon, niin vaikka se ei ole, ja tämä on toistettu osan otteeseen, niin tämä ei myöskään ole hyvä vastaus, joten meidän täytyy tarkastella tätä Tämä oli suurempi raportti kuin mitä odotimme, eli me halusimme suosituksia seuraaviksi askeliksi. Milloin me saamme aikataulun tälle? Tiedän, että minun jäsenvaltioni eh, ottaa nämä vastaukset pois ja analysoi niitä jo, mitä muut jäsenvaltiot tekevät ja miten tämä koordinoidaan. No, tässä vaarana on tietysti se, koska tämä liittyy SETAan, tämä mandaatin hyväksyvät kaikki jäsenvaltiot. Se ja tämä on, tässä on vuosien työtä takana. No nyt kun me poistamme tämän mandaatin, muutamme sitä. Mi, miten tämä nyt sitten, miten tämä vaikuttaa näihin neuvotteluihin, jos jäsenvaltiot näin toimivat? Kiitos Joachim. Ja vielen dank. Kiitos. Mielestäni se, mitä komissio tekee konsultaation tuloksilla, on täysin avoimuuden vastaista. Komissiolla on puoli vuotta aikaa arvioida tätä, koska niin, no sitten lopputulos on, että keskustelemme oikeastaan. Me emme ole itsekään sanoneet, mihin suuntaan me haluamme kulkea. No, vaaleissa tämä jätettiin auki, että sitten voidaan myöhemmin tehdä ihan mitä vaan. No, sitten vielä sanotaan, että tässä on paljon standardivastauksia ja sitten eh, jokin edustaja sanoi, että näinhän tässä ole koskaan, nämä henkilöt eivät ole koskaan investoineet. No, mutta nämä henkilöt joutuvat kuitenkin maksamaan, joskaan ne nostetaan. Ja nämä ovat varmasti veronmaksajia, siksi tämä koskee kaikkia. Ja sitten toki kaikilla on myös oikeus muodostaa kantansa tämä, tästä asiasta. ei tässä nyt ainoastaan sijoittajat voi ottaa osaa investointikeskusteluun, vaikka joku ilmeisesti on sitä mieltä. Eli tässä vaan yritetään viivytellä asiaa ja minua kiinnostaisi tietää, että mitä uusia faktoja komissio odottaa saavansa tältä keskustelulta. Tämä kiinnostaisi minua, no jos nyt ei edes odoteta saa mitä uusia tuloksia, niin miksi tätä tehdään? Haluan saada selkeän vastauksen, miten miten nämä vaikuttavat SETAan nämä tulokset? Sanotaanko, että ihan sama mikä on konsultaation tulos vai muutetaanko SETassa perustava laatua olevia asioita, koska ne ovat ristiriidassa SETAn äh, neuvottelujen kanssa? Kiitos, herra Buchner. Olkaa hyvä. Vielen Dank. Paljon kiitoksia, että sain puheenvuoron. No, minua häiritsee tässä keskustelussa varsinkin komission puolelta hyvin vahvasti se, että sanotaan, että hyvin monet eivät ymmärrä mitään, allekirjoittavat vain standardivastauksen. No mitä nyt sitten on demokratia? Nämä ihmiset ovat nähneet tapauksia, esimerkiksi Vattenfallin kanne, jossa kyse oli massiivista verorahoista. Ei siitä ole päätöstä tehty, mutta kumminkin ihmiset näkevät tulokset. Ne eivät ole juristeja, eivätkä tunne olevansa siinä tilanteessa, että ne, se mitä he kokevat, että voisivat muotoilla sen juridisesti oikealla tavalla, joten he allekirjoittavat valmiin näkemyksen tämän eikä mitään muuta. Ja tästä syystä tämä on minulle hyvin perustavanlaatuinen demokratian kajoaminen, se mitä tässä nyt sanotaan, kun todetaan, että no niin, emme saa ottaa näitä vakavasti, koska he ovat allekirjoittaneet ainoastaan tuollaisen valmiin näkemyksen. No sitten toinen asia sisällöllisesti. Nythän on niin, että nämä valmiit näkemykset, niissä on sisältöä kyllä. Haluaisin tässä puhua kahdesta asiasta. Tämä ensimmäinen kuulin tämän korkea-arvoiselta saksalaiselta poliitikolta, joka sanoo avoimesti, että ISDS ei eroa loppujen lopuksi kovinkaan paljon normaalista neuvotteluista saksalaisessa tuomioistuimessa. ISDS on kuitenkin odotetusta tuotosta ja eurooppalaisessa lainsäädännössä on kyse siitä, että pyritään korvaamaan menetykset ja tämä ero voi olla miljardiluokkaa, niin kuin tapauksessa on nähty. Ja tämä nyt on asia, jonka kansalaisetkin ovat kuulleet, mutta useat kansa- poliitikot eivät. On sitten toinen tärkeä asia on se, että monet muotoilusta eivät ole riittävän tarkkoja ainakaan meidän oikeuskäsityksen mukaan, kun verrataan setaan. Ja tämä tarkoittaa sitä, että tarvitaan tulkintoja tulkintojen tyyli riippuu hyvin vahvasti siitä, millaisia oikeudellisia perinteitä on taustalla, onko nyt anglosaksinen tai sitten ranskalainen ja niin poispäin. Eli tässä on hyvin suuria epävarmuustekijöitä. Olisin mielelläni tähän kuullut vastauksen. Kiitos. Edustaja Silva. Obrigado, eh, president. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Nyt minusta tuntuu siltä, että vastaamalla julkiseen kuulemiseen komissio on yhden positiivisen asian saanut aikaan, mutta myöskin vaarallisia ja negatiivisia asioita. Positiivista on se, että vaikka kuulemisen tulokset ovat hyvin kriittiset, komissio tulee ja toteaa, että mitään lopullista päätöstä ei ole tehty ja tämä on jo hyvä sinänsä, mutta kun sanotaan, että lopullinen päätös siitä, otetaanko ISDS e mukaan ttip sopimuksen vai ei, komissio näin todetessaan periaatteessa vain sanoo, että he voivat kuvitella, että TTIP-sopimus toteutuisi ilman ISDS, ja tämähän on positiivinen asia. Nyt he ehdottavat tämän niin kutsutun uudistetun ISDSn pohjalta keskustelua, ja tämä mielestäni voisi olla hyvä asia. Me tarvitsemme jonkinlaisen sovittelumekanismin kansainväliseen kauppaan. Ja olen varma, että ISDS yhä käytetään muissakin kauppasopimuksissa TTIPn ja CETAn lisäksi. Mutta mielestäni meidän pitäisi käydä keskustelua siitä, minkä muotoinen ISDS kansainvälisessä kaupassa voisi olla. On hyvin mielenkiintoista puheenjohtajien tarjoama teksti lukea tämän keskustelun jälkeen. Se mielestäni on myöskin negatiivinen seikka komission vastauksessa kuulemiseen. He pyrkivät nyt ISDS-keskustelun aloittamaan ilman, että lopulliseen tärkeään vast- kysymykseen on vastattu lainkaan, siis siihen, miksi me tarvitsemme TTIP-sopimusta tai ISDS lainkaan. Miksi me tarvitsemme ISDS? Komissio ei ole pystynyt meille hyvää vastausta tarjoamaan tähän kysymykseen julkisessa kuulemisessa. Miksi me tarvitsemme tätä? Onko tämä johdonmukaisuuskysymys kansainvälisen kaupan strategiassamme vai miksi me tällaista tarvitsemme? Meillähän on kehittyneitä digitaalisia järjestelmiä Yhdysvaltain ja Euroopan unionin välillä. Miten mieltä komissio tästä on? Tämä on asia, jota me emme voi pakoilla. Nyt me olemme jonkinlaisessa julkisessa väittelyssä ISDSn uudistamisesta ilman, että tähän ihan peruskysymykseen on edes vastattu. Rauha Begini viimeiseksi. Eh, mio intervento sarà semplice e diretto l'ultimo. Kiitos. Puhun aivan suoraan tässä viimeisenä. Toki tässä täytyy ottaa huomioon konsultaatio ja sen vaikutuksi. 150 000 henkilöä vastasi tähän. Jotkut sanovat, että absoluuttisena lukuina se on liian vähän. Mutta tämä on suurin luku, mihin on koskaan päästy. Ja sitten keskustelemme siitä, että konsultaatiota ei hoidettu hyvin, ei saatu oikeita tietoja ja niin edelleen. No, jos tällaisen kyselyn tekee, niin tulos nyt vaan on tällainen. Euroopan kansalaiset ovat kuitenkin ottaneet kantaa ja toivoisin, että tällä kertaa kansalaisia myös kuullaan. Mutta ilmeisesti tällä kertaa jälleen selitämme, miksi nämä tulokset eivät olekaan niin relevantteja. No, me kuulimme nyt vastauksen, jota me emme halua kuulla. Tässä ei ole kysymys siitä, että miten asia voisi muuttaa. Kansalaiset ovat ottaneet kantaa. ISTS pitäisi poistaa tätä kautta. TTIP voitaisiinkin, voitaisiin myös parantaa. Tätä kautta voisimme kuunnella kansalaisia. kansalaisethan maksavat veroja, eivät investoijat. So, Jean-Luc. No niin, Jean-Luc. Paljon kysymyksiä. Ja nyt on sitten varmaan taas sinun vuorosi. Merci beaucoup. Je vais... Euh, niin, paljon kiitoksia. Minä nyt tässä haluan kuitenkin käyttää äidinkieltäni, koska kovinkaan usein en tässä talossa sitä tee, mutta siis minullahan esitettiin myöskin ranskaksi kysymyksiä. Kolme ranskalaisedustajaa. Tämän teki mielestäni tämä keskustelu myöskin osoittaa, miten arvokas eurooppalainen rakennustyö on. Sen jälkeen, kun Lissabonin sopimus astui voimaan, investointitoimivaltuudet ovat nyt Euroopan unionilla, eli siis investointisuoja toimivaltuudet ja 1400 kahdenvälistä investointisopimusta on jäsenvaltioiden välillä ja yli 1300 on ISDS ja hän on neuvotellut näistä sopimuksista ja ne on ratifioitu kansallisissa parlamenteissa hallitusten ehdotusten pohjalta jotka kuulivat kaiken näköisiin poliittisiin suuntauksiin, mutta tämänkaltaista keskustelua ei ole aikaisemmin käyty ja tästä syystä onkin varsin hyödyllistä käydä se tänään. Ja tämänpäiväinen keskustelu kosketti myöskin sitä kysymystä, onko ISDSn uudistus tarpeen vai pitäisikö sen pudota kokonaan pois ja jos nyt sitten yksinkertaistaa tätä keskustelua sen pohjalta, mitä kuulin, niin tällaisen yhteenvedon voisi oikeastaan tehdä. Jos vastaus nyt kuuluisi niin, että todettaisiin, että ISDSstä tulisi luopua, niin sitten täytyykin pohtia, mikä on sitten näiden 1300 kahdenvälisen sopimuksen kohtalo, joissa ISDS on mukana ja joissa on mukana ISDS, jossa ei ole avoimuutta, jossa ei muutoksen hakuoikeutta mainita, missä ei ole takuita, että voidaan nimetä välimies tuomari. Siis missä ei ole mitään muutoksenhakumekanismia, joten tässä nyt voidaan pohtia, mitä tapahtuu näille tuhannelle kolmelle sadalle sopimukselle. No nyt sitten palaan Englantiin. Joten todellinen kysymys jälleen kerran on se, että mitä ISDSlle tehdään, mitä sille tehdään TTIPin kohdalla ja yleensä ottaen. Joten haluaisin palata vielä siihen, mitä Esimerkiksi Saksa keksi ISDS yli 50 vuotta sitten ja miksi se on olemassa. ISDSn tavoite Euroopalle tai Euroopan unionin jäsenvaltiolle tähän mennessä on ollut se, että pyritään ulkoisille markkinoille antamaan ulkoisille markkinoille antamaan suojaa eurooppalaisille sijoittajille, jotta se on samankaltainen kuin sisämarkkinatilanne näissä jäsenvaltioissa ja yleensä ottaen tämänkaltainen suojan taso on alhaisempi, joten on vaikea päästä samalle suojan tasolle No miksi sitten ISDS on olemassa? Koska meillä on kansainvälisiä sopimuksia. Me tarvitsemme riitojenratkaisun mekanismin. Joten tästä syystä ISDS on olemassa ja monissa oikeusjärjestelmissä, dualistisissa järjestelmissä, niin kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa tai Kanadassa – tai joissakin EUn jäsenvaltioissa, kuten yhdistyneessä kuningaskunnassa, kansainvälisten sopimusten hakemuksia ei voida hoitaa maan sisäisessä tuomioistuimissa, koska ne voivat täytäntöön panna ainoastaan kotimaista lainsäädäntöä. Ja jos siinä, siihen liittyy syrjintää, Euroopassahan näin ei ole, niin syrjintää tapahtuu, eikä näin ole sitten sopimuksen perus, periaatteita voi täytäntöönpanna. Tämä on se asia. Tässä ei pyritä suojelemaan yhdysvaltalaisia yrityksiä Euroopassa. Yleensä näihin ei kohdistu syrjintää. Kolmansien maiden yrityksillä on melko hyvä tilanne, mutta mutta meillä ei ole sama tilanne muissa kolmansissa maissa, joten me olemme huolissamme omista sijoittajistamme ja omista yrityksistämme kolmansissa maissa. Yrityksillä on aina valinnan vapaus valita kotimainen oikeusjärjestelmä kuin käyttää ISDS. Haluaisin siis muistuttaa tavoitteista. Sitten toiseksi, jos nyt tarkastelemme tätä todellista asiaa, me tarvitsemme kasvua ja työpaikkoja ja tarvitsemme myöskin sijoitusta. Meillä, meihin ei sijoiteta riittävästi ja myöskin sijoittaminen on hyvä, kun ajatellaan tätä maailmanlaajuista arvoketjua, niin tarvitsemme myöskin sijoittajan suojaa ja se täytyy myöskin täytäntöön panna, joten kaikki nämä keskustelut, ja on hienoa, että käymme tätä keskustelua tänään Euroopassa, ja tätä ei ole käyty muualla. On hienoa, että meillä on tämä todellinen keskustelu siitä, että voidaanko ISDS uudistaa vai pitäisikö se poistaa. Ja kyllä on aivan legitiimejä kysymyksiä liittyen tähän sääntelyoikeuteen ja avoimuuteen tai näihin paikallisen tuomioistuimiin. Ja monia muitakin oikeutettuja kysymyksiä on, ja meidän täytyy vastata näihin kysymyksiin. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä, jotta voimme katsoa, voimmeko parantaa järjestelmää Totta kai emme voi vastata sellaisiin, siis lopullisiin, lopullisesti kaikkiin kysymyksiin. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä. Mutta mielestäni ei ole mahdollista sanoa, että me emme halua ISDS, koska se on huono Yhdysvaltain kanssa, mutta haluan pitää sen muualla maailmassa voimassa. Miksi olisi hyvä suojella sääntelyoikeutta yleensä ottaen, vai onko se tarpeen vain tiettyjen maiden kanssa, joten yleinen tavoite, tämä on yleinen tavoite, jota meidän täytyy tarkastella. No sitten demokratia, niin pitkälti kuin minä tiedän, meillä on täällä edustuksen demokratia, on täytäntöön pano, sitten on parlamentti, parlamentti ja tämä parlamentti sanoi viimeisen sanan TTIP-sopimuksesta sitten kun se saatetaan päätökseen joko ISCSn e kanssa tai ilman. Ja teidän täytyy siis antaa selkeä vastausten kyllä tai ei. Kuuleminen ei ole mikään kansanäänestys. Meidän täytyy tarkastella kuitenkin hyvin tarkasti näitä tuloksia dans mon intervention. Päinvastoin kun edustaja Shadow sanoi, minä en usko, että minulla olisi tällaista asennetta. Minä vain yksinkertaisesti mainitsin tämän tosiasian ja sitten kun, eh, kuten tässä edustaja Saifi sanoi, liittyen näihin rajoihin, joita ei voida ylittää tai hyväksyä, tämä on aivan selvää. Nämä kysymys pitää käsitellä syvällisesti, emmekä me voi suostua siihen, että tällä vuosisadalla meillä on ISDS-sopimus vielä vuosien lopussa. Meidän täytyy ajoissa päättää, haluammeko me pitää ISDS tämän vuosisadan välineenä, joka pidetään käynnissä, vai eikö tämä nykyinen ole sellainen, jolloin meidän pitäisi nykyinen ISDS luoda ja sitä kehittää. Tässäpä kaikki, kiitoksia. Kiitos Jean-Luc. Yksi huomio vielä lopuksi. Sijoitussuoja on se kysymys tässä. Siitä ei ole epäilystäkään, mutta onko ISDS oikea väline? Kun katsotaan Saksan sijoitussuojasopimusta, sopimusta, ensimmäinen tehtiin vuonna 1959 Pakistanin kanssa, siinä ei ollut ISDS, se oli kahden valtion välinen riitojen ratkaisumenettely. Ehkä tämä saattaisi olla ratkaisu myös muille sopimuksille. Yeah. Uh, on the state to state, uh, uh, uh, no tästä kahden valtion välisestä riitojenratkaisun menettelystä. Tämä tietysti on vaihtoehto, mutta tämä johtaisi tilanteeseen, jossa yksittäisissä tapauksissa julkisten viranomaisten täytyisi päättää, ottavatko ne kantaa niihin Ensinnäkin se on suuri taakka. Se on myös hyvin arkaluontoinen kysymys, kun täytyy ottaa kantaa jokaisen yksittäiseen sopimukseen ja vastata kyllä tai ei. Yleensä tämä hoidetaan tuomioistuimissa, esimerkiksi kansallisissa tuomioistuimissa tai ISDS-tuomioistuimissa, tuomioistuimissa, jotka täytyy sitten nykyaikaista, jotta ne voivat toimia avoimesti. Ja jotta myös sitten tämä valitusoikeus otetaan huomioon. Meidän täytyy välttää sekaannusta äh, kansallisten tuomioistuimien ja ISDSn välillä. Eli meidän ei täytyisi, äh, meidän täytyisi välttää tällaista sopimusshoppailua, mutta toisaalta myös tuomioistuinshoppailua. One further question. Ehkä vielä yksi kysymys, Jean-Luc Emma esitti kysymyksen seurannasta. Mitkä ovat seuraavat askeleet, koska te esitätte seuraavia suosituksia ISDSstä? I think that... Uskoakseni komission jäsen Malmström on jo melko selvästi tästä puhunut. On selvä, että tämä keskustelu ei saa jatkua iän kaiken. Meidän täytyy tulevina kuukausina – saada selvä kanta tästä asiasta ja selvät suositukset ajoissa ja mielestäni olisi tärkeää, että ensi kesään mennessä meillä olisi selvä kanta Euroopan unionin puolelta siitä, haluaako Euroopan unioni neuvotella ISDSstä Yhdysvaltain kanssa – Ja ellei me halua, niin sitten mitä ISDS ei ole, mistä voi neuvotella. Mutta meidän täytyy katsoa, mikä tämän neuvottelun tasapaino on. Ja myöskin tarkastella riskejä, että muutkin neuvotteluosat epäonnistuvat. Meidän täytyy julkisten hankintojen suhteen neuvotella Yhdysvaltain kanssa. Ja tämä on hyvin herkkäluontoinen kysymys ja Muutenhan meillä ei ole TTIP-sopimusta, jossa olisi julkinen hankinta mukana, ja kaikki tämä arviointi pitää ottaa huomioon, ja sen seuraukset ja ISDS-järjestelmän seuraukset yleisesti ottaen. Mielestäni tämä ei ole vain ISDS, TTIP-kysymys ja keskustelu, vaan isds keskustelu yleisemmin ottaen, voidaanko ISDS uudistaa vai ei, tässä on kyse. Mikrofoni. Eh, eh, so, that's a good news and we... No niin, hyviä uutisia siis. Ja seuraava kohta nyt täytyy siirtää, koska meillä ei enää ole aikaa. Ei nyt ole järkeä keskustella sitä viidessä minuutissa. Oh, no, muita asioitakaan ei ole joten seuraavat kokoukset pidetään 23. helmikuuta ja 24. helmikuuta. Kiitos.